Ehm, Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme tämän aamupäivän työskentelyt. Valitettavasti täällä on joitakin nyt poissaoloja, jotka johtuvat eilen alkaneesta lakosta, mutta siitä huolimatta aloitamme välittömästi ja annan puheenvuoron ensin herra Ludvigsenille, joka tulee Interpolista. Thank you very much. Uh, Kiitos ja huomenta kaikille. Minä olen Björn Erik Ludvigsen. Minä olen norjalainen poliisi, joka on uh, komennettu Interpoliin tai siirretty Interpoliin. Aloitin tänä vuonna ja uh, yleiskokouksessa Interpolissa Singaporessa 2009 päät- päästiin sopimukseen, yksimieliseen sopimukseen, että kaikki tekniset välineet pitää ottaa käyttöön, jotta voitaisiin estää lapsipornon levittäminen, internetissä myös pääsyn estäminen. Ja nyt tästä syystä olen Interpolissa ja kerron tästä niin kutsutusta pahimmista listasta, pahimmista verkko-osoitteista tai domaineista. Ennen kuin alamme tästä pääsyn estämisestä ja konkreettisista kysymyksistä, mitä siihen liittyy, niin kerron hieman historiaa. 2004 Internet Watch-säätiö ja British Telecoms aloittivat pääsyn estäminen lapsipornografia-sivuille. Saman vuoden syksyllä Norja ryhtyi samaan ja muutamien vuosien seuratessa Suomi, Ruotsi, Saksa liittyvät joukkoon. Ja sitten tuli tämmöinen eurooppalainen projekti SIRCAMP, joka liittyy lapsipornografian estämiseen niin monessa maassa kuin mahdollista ja sen levittämisen estämiseen. 14 maata Sirkampissa on tällä hetkellä mukana Europolin ja Interpolin lisäksi. Meillä on osarahoitus komissiosta ja tämmöinen estojärjestelmä, joka perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, on toiminnassa kahdeksassa maassa tällä hetkellä. Ja me teemme yhteistyötä myös EUn ja Euroopan, Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, kuten Uuden-Seelannin kanssa. Interpolissa on ilmennyt, että joissakin maissa ei ole lainsäädäntöä ollenkaan, jolla määritellään tai rajoitetaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa materiaalia. Joten pitäisi löytää näköinen pienin yhteinen nimittäjä, joka olisi järkevä kriteeri määritellä, mitä on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Joten me sitten päätimme tällaisista kriteereistä ja pidämme sitä nyt tällaisista niin kutsuttuna listana pahimmista asioista. Ja toivomme, että kaikissa maissa on jonkunnäköinen laki voimassa, jotka ovat tässä mukana. Ja nämä kriteerit ovat pahimpien listassa. Eli lasten pitää olla alle 13-vuotiaita tai ainakin näyttää sellaiselta. Suurimmassa osassa maissa lapset määritellään alle 18-vuotiaiksi, mutta alle 13-vuotiaiden osalta kyse on ta- ta- taatusti lapsista. Tässä on oltava kyseessä todellista, todellisista lapsista, ei siis piirroksista tai tietokoneella saaduista tehtyistä pseudokuvista, vaan tässä on, pitää olla kyse tosiaan lapsen kuva tai lapsesta otettu filmi. Tässä pitää olla kyse joko vakavasta hyväksikäytöstä, oraali, anaali, vaginaalinen tai raiskaus tai sitten sukuelinkeskeisyys, joten nämä ovat selkeästi seksuaalisia kuvia, ei mitään lapsia leikkimässä rannalla. Ja näiden pitää, näiden pitää käydä tupla tsekkaus vähintään kahdessa maassa, esimerkiksi Tanska ja, ja Interpol, että kaikki virheet tai virheet meidän päästämme sitten havaitaan. Ja toisaalta sen on pitänyt olla verkossa vähintään kolme kuukautta. Ja kolme kuukautta, vaikka tämä nyt saattaa kuollakin, niin silti joskus nämä tulevat takaisin joissain, joissain toisessa ympäristössä, toisessa isäntäverkossa tai toisessa maassa. Miksi näin tehdään? Miksi me estämme pääsyn? No se tehdään, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä rikollisuutta. Poliisi missä tahansa rikoisella alalla pyrkii ennaltaehkäisyyn. Tämä sattuu olemaan nyt sitten kaikista halvin, se auttaa myös uhreja, mutta sitä on vaikea mitata, koska ei ole sellaista skenaariota, jossa sitten ei olisi estetty, joten voidaan sanoa, että se toimii, koska, koska me emme tiedä, mistä tämä johtuu. Meidän pitää arvioida, missä määrin se toimii. Tarkoitus on siis suojella uhrien oikeuksia, näiden uhrien, jotka ovat kuvissa tai filmeissä. Ne on ehkä filmattu pitkän aikaa sitten jo, mutta niitä käytetään uudelta, ja uudelleen, niitä levitetään uudelleen ja ihmiset käyttävät niitä masturboidakseen hyväksi, saadakseen niistä mielihyvää. Ja Nämä saattavat olla kymmenen vuoden, vuoden takaisia tapahtumia, mutta ne edelleen tänä päivänä ovat yhtä tehokkaita. Ja nämä lapset, heidän puolisonsa, työkaverinsa saattavat löytää sitten netistä ja näitä oikeuksia, siis uhrien oikeuksia pitää suojella. Meidän pitää myös eh, ennaltaehkäistä eh, rikollisten rikollinen pääsy, levittäminen ja hallussapito. Kaikissa maissa, joissa tämä laki on, on sanottu, että levittäminen on laitonta, vaikka joissain tapauksissa maat sallivat hallussapidon. Tämä on sellainen asia myös, jota pyritään ennaltaehkäisemään ja pyrimme myös haitallista altistumista yleise, siis että joku internetin käyttäjä vahingossa altistuu tällaiselle kuville samalla kun lukevat meilejään. He ehkä surf, surffailevat tällaisella raja-alueella Äh, äh, iän osalta äh, etsivät 20-vuotiaita, mutta sieltä tuleekin 9-vuotiaita ja sitten täältä löytyy sitten linkkejä aina vain nuorempiin lapsiin. Et, eli haluamattaan saattavat sitten avata tällaisia sivuja. Mä, tämä sit pyritään hyvin nopeasti poistamaan pääsy loppukäyttäjiltä tällaisen materiaalin aikahan tässä tosiaan on tärkein tekijä. Kaksi miljardia internetin käyttäjää tänä päivänä maailmassa arviolta. Ja kaikki tieto, joka netissä on, saattaa päästä näiden kahden miljardin ihmisen käyttöön. Tämä esto on hyvin tehokas, se on nopea ja sit se tehoaa suurimpaan osaan käyttäjistä. Poistaminen taas vie enemmän aikaa. Jos se on omassa maassa, jos tiedetään mikä on isäntä, yritys, jonka sivulla nämä on, niin silloin puhelimen, puhelinsoitolla tämä voidaan poistaa. Mutta jos kyse on maasta, jossa on vaikea pääsy, vaikea päästy, tässä on takana joku rikollisorganisaatio, eikä ole tietoa riittävästi, niin silloin kestää kauan ennen kuin tämmöinen materiaali saadaan poistettua. Ja kuten sanoin, joka sekunti, kun tämä on netissä, niin tämä rikos uhria vastaan jatkuu jatkuvasti. Digitaalinen media on hieno väline, se on helppo kopioida, se on helppo uudelleen ladata, se on helppo siirtää muualle. Tämmöinen poisto, kuvien poisto ei vie pois näitä kuvia, koska ne saattavat sitten tulla esiin jossain muualla sekuntien tai viikkojen tai vuosien kuluttua ja senpä takia poliisin on hyvin vaikea saada tällaista materiaalia poistettua kokonaan. Poisto on tietenkin tavoitteemme. Me haluamme poistamaan materiaalin netistä, jotta voimme näitä uhreja suojella loppu, heidän loppu, lopullisesti, mutta tämä on vaikea saavuttaa ja, ja väliaikana pitää saada näköinen väline, jolla voidaan toimia nopeasti. Pääsyn esto ei ole automaattista se ei perustu hakusanoille tai kuvan tunnistukseen. Jokainen kuva on fyysisesti, manuaalisesti katsottu, missä sitä käytetään, missä se on tullut esille. Tämä ei myöskään ole sellaista, että poliisi tekee valvonnan sijasta, vaan se tekee valvonnan lisäksi, siinä normaalin tutkinnan, normaalin valvonnan, kotietsintöjen, tietokoneiden takavarikkoiden lisäksi Tämä ei ole myöskään absoluuttinen ratkaisu. Se on vain osa sitä, ennaltaehkäisy on osa, mutta se ei sulje pois interventioita. Jotkut näyttävät, jos voidaan ennaltaehkäistä, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään muuta, mutta näin ei ole. Mahdollisimman paljon pitää ennaltaehkäistä ja sitten sen, verran, sitten sen lisäksi vielä pitää tehdä jotain muuta. Tämä ei myöskään poista, poista tätä lapsia kuvaavaa materiaalia se on edelleenkin olemassa. Ja loppukäyttäjälle säänsä, hän ei välitä, onko se poistettu, vaan onko se hänen saavuttamattomissa, onko se estetty, hän ei vaan saa sitä silloin käyttöönsä sellaiset lapset, jotka on saatu tunnistettua tätä kautta, niin pystytään ehkä pelastamaan. On olemassa tällaisia tilanteita, joissa vahingossa poliisikin pääsee tällaisille sivustoille, mutta tämä sitoo paljon resursseja ja tarvittaisiin paljon enemmän resursseja, henkilökuntaa, jotta pelastaisiin lapset jatkoväärinkäytökseltä ja saataisiin pahat kiinni. Tämä ei toimi kaikissa protokollissa, se ei toimi myöskään P2P-ympäristössä vertaisympäristössä, mutta tämä on hyvin tehokas. Me emme tänä kautta pidätä ketään. Sitä kautta ei voi myöskään nostaa minkäännäköisiä kanteita, vaan tämä vaan vaikeuttaa pääsyä tällaisille sivuille. Ja tietenkin meillä on paljon resursseja kiinni ja ehkä seuraavalla kerralla sitten meillä saattaa olla 60 000 asiakasta palvelimella. Tätä kautta vähennetään myös sellaisia, tai sitä määrää kävijöitä, jotka käyvät tällaisilla hyväksikäyttösivuilla, jos tällainen tieto on käytössä. Jos on jollakin lehti, niin tietenkin lehden julkaisija on vastuussa siitä, mitä lehdessä julkaistaan. ja jos taas sitten on domeenista verkkosivuista vastuussa, niin silloin siellä oleva materiaali on tämän palveluntarjoajan vastuulla. Katsotaan missä sitten, jos tämmöinen sivu estetään, niin sitten pitää olla tietenkin oikeussuojakeinot myös sivuston pyörittäjälle. Jos kyseessä on lainsäädäntö, lainsäädäntö, niin sitten voidaan löytää lainsäädännöstä perusteet, minkä takia tällaisia toimia voidaan tehdä. Tämä tieto annetaan ihmisille ja tätä kautta sitten saadaan myös valistettua kansalaisia. Tämä mahdollistaa sovellusvuokraajat ja, ja palveluntarjoajat saamaan tietoa siitä, mitkä ovat eettisiä alustoja Monet eivät halua tietoisesti jakaa tällaista, tällaista materiaalia, mutta heillä ei ole välineitä estää sen julkistaminen. Kaikki eivät tästä tietenkään pidä. Kaikki eivät pidä siitä, mitä poliisi tekee ja miten poliisi puuttuu heidän yksityiselämäänsä tai miten tietoa pitäisi käyttää on aina sellaisia, jotka ovat poliisia vastaan ja, ja kyllä tästä voidaan keskustella supe meille. Mutta tämä on kuitenkin läpinäkyvää ja, ja, ja, ja vastuullista, sitä voidaan tarkistaa uudelleen ja arvioida uudelleen. Joskus se vaikuttaa myös laillisiin palveluihin, jos on yhdeksän kuvaa yli 18-vuotiaasta ja sitten yksi kuva alle 18-vuotiaasta, ja niin silloin meidän mielestämme koko tämä sivusto on laiton ja se poistetaan ja sitten domeenin omistajalla on vastuu sitten tai mahdollisuus nämä lailliset kuvat palauttaa nettiin. Me, te, me käytämme samoja normeja kaikille, enkä ö, koskaan ö, hyväksy sellaista, että joku pistäisi kuvia raiskatusta lapsista ö, lähikaupan ilmoitustaululle ja sama juttu internetissä. Me emme hyväksy yhteisönä, yhteiskuntana, poliisina, kansalaisina. Me emme hyväksy sitä, että lapsia hyväksikäyttävää materiaalia, hyväksikäyttömateriaalia julkaistaan netistä tai missään muuallakaan. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitokset puhujalle. Tämä oli erittäin kiinnostava esitys ja kuten jo eilenkin todettiin, haluaisin, että lähettäisitte puheenne ja kaikki taustatiedot, mahdolliset taustatiedot kirjallisesti meille, koska siitä olisi meille hyötyä silloin, kun meidän pitää laatia omia tekstejämme. Jos haluamme, että teksti on kattava, niin meillä pitäisi olla kaikki nämä puheet sitten käytettävissämme. Nyt annan puheenvuoron Christian Hoppelle. Hän edustaa Saksan liittotasavallan keskuspoliisia ja pahoittelen, että minun pitää lähteä paikalta 80 minuutissa, minuutiksi, mutta se johtuu siitä, että minulla on toisessa valiokunnassa äänestys ja se on todellakin tärkeää, että olen tuolla äänestyksessä mukana. Herra Hopp, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta. Minä olen äh, Saksan keskusrikospoliisissa äh, sellaisessa yksikössä, joka käsittelee internetpornografiaa. Äh, ja haluan tähän johtoon, jo, johdannoksi tuoda pari asiaa selventääkseni aihetta. Lapsipornografia on tällaista seksuaalisen väärinkäytön realistista eh, kuvaamista. Kaikki, mikä kuvassa näkyy, on realistista reaalielämää ja siinä seksuaalista hyväksikäyttöä tuodaan. Tämän levittäminen ja hyväksikä- eh, tai eh, levittäminen internetissä tekee lapsista uhret, uhrin. Kaikki, jotka katsovat tätä, eli joka klikkaa tällaisia kuvia, rikkoo uudelleen tätä, tämän lapsen oikeuksia. Tällainen jatkuva lapsipornografian katsominen johtaa tietenkin kysyntää, mitä enemmän on katsojia, sitä enemmän on kysyntää ja sitä suurempi todennäköisyys on, että tekijät väärinkäyttävät näitä uhreita kun tätä kulutusta kulutus on no, noussut internetin kautta lähinnä. Suuri enemmistö lapsipornografiamateriaalista materiaalista on hyvin eri puolilla nettiä. Kaikki internetin tarjoajat joutuvat joskus tällaisen materiaalin isänniksi ja tähän, tämä tarkoittaa, World, tarkoittaa sitä, että www ja P2P-verkot ja chatit ja erilaiset portaalit. Tällainen, että tästä mit, mit, millaisia pal, millaisissa palveluissa tällainen lapsipornografia eniten esiintyy, sitä ei tarvitse ottaa esille ja mitä mm, tässä lasketaan, lasketaanko lataamiskertoja, lasketaanko uhrin määriä, lasketaanko kuvien määriä, tämä on, ei ole merkittävää koska internetpornografiakin esiintyy joka paikassa. Vuodesta 2000 alkaen tämä ala, tai oikeastaankin lapsipornografia on kaupallistunut ja itse asiassa vain www saattaa tällaisia palveluita tarjota maksua vastaan. Hyvin usein tällainen lapsipornografinen materiaali vaihtaa omistajaa ilmaiseksi. Lapsipornografia voidaan torjua kolmella tasolla, jotka, jotka vaikuttavat internetin kaikilla tasoilla. Ensinnäkin kyseessä on se, että tekijät eli nämä hyväksikäyttäjät e, tunnistetaan materiaalin perusteella ja tätä tunnistamista saatetaan käyttää myös sitten uhrien tunnistamiseen, mutta on tärkeää, että tekijät tai teon, e, e, teon ympäristö saadaan selvitettyä. Ja jos saadaan tekijät kiinni, niin silloin levittäminenkin vähenee ja tämä tekopaikka ehkä saadaan selvitettyä ja suljettua tietenkin jotakin ennaltaehkäisevää eh, ehkä voidaan tätä kautta saada muille tekijöille tiedoksi. Sitten yhteys tämän ennaltaehkäisyn, yleisen eh, ennaltaehkäisyn ja pelotteen välillä ei ole mitattavissa kuitenkin uusia lakiehdotuksia on, joilla saataisiin suurennettua tai, tai tiukennettua tätä pelotevaikutusta. Sitten uhrien ja tekijöiden tunnistamisen osalta on myös tämä niin kutsuttu uusi grooming, eli lasten houkuttelu netissä seksuaalisen hyväksikäytön tarkoitukseen. Tämä on Saksassa vielä tällä hetkellä, tai ei ole kriminalisoitua Saksassa, ja, sitä kuitenkin, jos tähän saataisiin, tämä saataisiin kriminalisoitua, se suojaisi lapsia enemmän, joten jo aikomus seksuaaliseen hyväksikäyttöön olisi rangaistava, mutta se on hyvin vaikea käytännössä näyttää toteen. Sitten yksi mahdollisuus on tunnistaa myös nämä levittäjät, sivujen omistajat ja, ja palveluntarjoajat. www muut verkostot, ilmoitustaulut, chatit. Rikospoliisi on jo vuonna 1993 aloittanut valmistelun tämän asian kriminalisoimisessa. Jo klikkaus tarkoittaisi sitä, että nämä kuvat siirtyvät työmuistiin ja se olisi jo rangaistavaa. Mutta tekni, se, tekni, tekniset mahdollisuudet nykyään antavat mahdollisuudet, äh, uudet tekniset mahdollisuudet antavat mahdollisuuden katsoa, onko tämä linkkien levittäminen, siis lapsipornografisen lapsipornografisten linkkien levittäminen, onko se jo rangaistavaa? ja sitten onko haku äh, tällaisia erilaisia hakutuloksia äh, tai näitä hash-arvoja. Sivujen omistajat ehkä auttavat pystyvät auttamaan näiden IP-osoitteiden selvittämisessä ja jäljittämisessä. Ja tätä kautta pystyttäisiin helpoiten tunnistamaan tekijät. IP-osoitteen selvittäminen tai eh, liittymän eh, tunnistaminen olisi jo, on jo tunnistettavissa teknisesti kun on kyse suljetuista verkoista, niin viranomaisten on hyvin vaikea päästä tekijöiden jäljille. Ja vaikka jossain tämä onnistuisinkin, niin tulevaisuudessa pitää kysyä, ovatko nykyiset tutkintavälineet riittäviä, jotta tällaisia alakulttuureita, pedofilia-alakulttuureita voidaan löytää netissä on paljon yhteisöjä, myös saksankielisiä yhteisöjä ja ryhmittymiä, kolmen, neljän sadan käyttäjän verkostoja, jotka ilmoitustaululla vaihtavat kokemuksiaan lapsi, lapsin hyväksikäytöstä ja lapsi, seksuaalisesta riistosta ja vaihtavat tietenkin tällaista hyväksikäyttöä käyttömateriaalia. Sinne päästään salasanalla tai rekisteröitymällä sisään, joten se on täysin suljettu verkko. Jos tällaisia tällaiset käyttäjät wwwssä pystyvät ilmaisesti käyttämään tällaisia sivuja ja tätä kautta www on sellainen ala, jossa suurin osa käyttäjistä saa ensimmäisen pääsynsä tällaisen etsimäänsä sisältöön. Ja siellä kuitenkaan ei saada selvitettyä, onko aikomus ollut etsiä materiaalia vai onko se löytynyt sattumalta. Pääsyn vaikeuttaminen näihin sisältöihin on helmikuussa helmikuussa voimaan astuneen lain tavoitteena. Joka tapauksessa pornografisen materiaalin helppo käyttö VVVssä saattaa olla rangaistava myös sillä perusteella, että se, se että se vaikuttaa yleisen järjestyksen valvontaan. Jos on siis muita liitännäis ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita voidaan kestävällä tavalla käyttää sivujen käytön estämiseen ja lapsen kaupallisen hyväksikäytön vähentämiseen, niin pystyttäisiin ehkä ennaltaehkäisemään uhrien lopuikäinen traumatisoituminen. Lapset ja nuoret tai sellaiset, sanotaan sellaiset aikuiset, joita on nuorena hyväksikäytetty ja joiden, eh, joista kuvat ovat joutuneet nettiin, voivat tosiaan aikuisena saada suuria traumeja löytäessään itseään koskevia eh, kuvia ja itseään koskevaa materiaalia netistä vielä vuosien päässä. Mutta tutkinta tiedämme, että tällaiset pornografiset sivut saattavat viikon sisällä saada yli 1,2 miljoonaa katsojaa, 1,25 miljoonaa käyttäjää. Tämä on lasta vastaan valtava oikeudenloukkaus ja se on myös rangaistavana katsottava näiden tiedonhakijoiden, tiedonhakijoiden kriminalisoimiseksi tässä vaiheessa tiet, sivujen poistaminen on e, absoluuttinen etusija. Keskusrikospoliisi on jo vuosia pyrkinyt siihen, että meille tunnetut sivut pyritään tuntien korkeintaan päivien sisällä, maan sisällä, siis Saksan sisällä poistamaan ulkomaistia sivujen osalta. Tällainen poisto ei niin nopeasti toimi esimerkiksi USAn kanssa on sellainen taho, jonka kanssa olemme olleet yhteistyössä USAsta peräisin olevien sivujen sulkemiseksi. Pääsyn estäminen on, ei ole vaihtoehto sivujen poistamiselle, vaan lisä. Ja itse asiassa pää, pää, pääsyn estäminen pitäisi, sen pitäisi aloittaa prosessi, joka sitten päättyy näiden sivujen poistamiseen kokonaan tai sivujen sulkemiseen. Sivujen sulkeminen on ensimmäinen tavoitteemme ja sen lisäksi ollaan sitten pyrkimässä siihen, että pääsy saadaan estettyä näihin sivuihin. Meillä on parlamentissa keskusteltu siihen, että kuinka pitkän ajan kuluessa netissä levityksessä olevat sivut voidaan vielä tutkia. Kokemuksesta voin sanoa, että meidän arviomme mukaan tällä hetkellä kuukaudessa tulee 160 vihjettä lapsipornografia sisältävistä sivuista, jotka ovat ulkomailla. Eli tässä ei ole kyse, onko tämä nyt lapsi pornografia vai ei. Kyllä on 160 sivustoa, joita, päivä, joita pyrimme päivässä poistamaan ulkomaisista sivustoista. Ja noin 50 prosenttia niistä on viikon päästä vielä netissä. Viikossa pyrimme siihen, että mahdollisimman suuri osa näistä sivuista saataisiin estettyä tai suljettua. Poliisin kannalta, kun arvioidaan vaaraa ja arvioidaan ennaltaehkäisyä, niin pääsyn estäminen on hyvä vaihtoehto olemassa oleville tutkinta, tutkintamenetelmille. Minkälaisia tekniikoita tässä sitten käytetään, niin ajatellaan käyttölukuja, jos suuri osa käyttäjistä saadaan estettyä, niin silloin tavoitteemme ei ole niin huono. Ja, ennalt, ja tätä ei voida jättää käyttämättä pelkästään siitä syystä, että kaikkia käyttäjiä ei tätä kautta saavuteta. Eli tällaista menetelmää ei kannata, tämmöisestä menetelmästä ei kannata luopua sen takia, että se on aika vaikea kuitenkin toteuttaa. Tässä on kyse globaalista ilmiöstä ja tällaisia toimia luonnollisesti voidaan tehokkaammin täytäntöönpanna, jos kansainvälinen yhteistyö on tiivistä. Tämä ala, elinkeinoelämä, myös joutuvat ponnistelemaan enemmän niillä aloilla, joissa niillä on tekniikkaa käytössä, joissa niillä on palveluita käytössä. Esimerkiksi palveluntarjoajat olemme olleet, meillä on olemassa jo näitä vihjepuhelinnumeroita ja niitä pitäisi pyrkiä jatkossakin vielä laajentamaan. No niin, hyvää huomenta. Kiitos herra Hoppelle tästä. Annan seuraavana puheenvuoron Rova Showlle, olkaa hyvä. Good morning. My name is Gabriel Shaw. Hyvää huomenta, olen Gabriel Shaw ja olen lasten väärinkäyttö ja suojelu yhdistyksestä, yhdistyneestä kuningaskunnasta. Meina, tämä tässä on kyseessä lainvalvontavirasto, joka luotiin vuonna 2006 yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka tavoitteena on pyrkiä torjumaan <clears throat> internetissä tapahtuvaa lasten hyväksikäyttöä. Tavoitteena on äh, ollut siis äh, lasten hyväksikäyttöä kuvaavien kuvien levittämisen estäminen internetissä. Ja Tämä on keskuspisteenä kaikille niille yhteydenotoille, joita otetaan jotka kertovat lasten hyväksikäytöstä internetistä. Jäsenet voivat ottaa meihin yhteyttä klikkaamalla yhtä näppäintä sivustollamme. Ja siellä voidaan kertoa sosiaalista verkostoista tai mistä hyvänsä muista internetsivustoista. Kansalaisjärjestöt kansalliset ja kansainväliset poliisijoukot hyvin usein esittävät myöskin meille raportteja seksuaalista väärinkäytöstä. Näitä raportteja saamme tuhansia vuosittain ja ne koskevat varsinkin groomingia ja lasten muuta hyväksikäyttöä. SEOP on myös globaalin toimintaryhmän perustajajäsen. Kyseessä on ryhmä, joka on keskittynyt nimenomaan internetissä tapahtuvaan väärinkäyttöön. Viimeisen neljän vuoden aikana Silpista on tullut asiantuntijajärjestö, jolla on paljon kokemusta hyväksikäyttötapauksista internetissä. Myöskin johdamme eurooppalaista rahoituskoalitiota, jota Euroopan komissio taas puolestaan rahoittaa. Se on juuri käynyt läpi 14 kuukautta pitkän pilottivaiheensa. Siitä syystä pohjaton kokemuksemme tässä asiassa. SEOP kannattaa ehdotettua direktiiviluonnosta. Sen avulla saataisiin käyttöön sellaiset välineet, jotta jäsenvaltiossa olisi käytössään puitteisto, jonka avulla se voi torjua lasten hyväksikäyttöä. Se mahdollistaa myös sen, että laivalvontaviranomaiset voivat ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin lasten hyväksikäyttötapauksissa. Ja näin se voi myös ottaa käyttöön riittävästi sanktioita niitä vastaan, jotka on tuomittu lasten seksuaalista hyväksikäytöstä. On tärkeää muistaa, että internetympäristö ei ole mikään turvallinen ympäristö. Lapset ovat siellä tietyllä alueella ja ne, joilla on vääristyneet seksuaaliset vietit, osaavat näitä samoja sivustoja käyttää ja päästä näin lapsiin käsiksi. Siitä syystä me kannatamme erityisesti artiklaa 6, joka koskee lasten hyväksikäyttöä. Me käsittelemme tuhansia grooming-raportteja vuosittain. Siinä on kyseessä prosessi, jonka tavoitteena on manipuloida lasta ja saada hänet mukaan joko internetissä tai sen ulkopuolella tapahtuvaan tapaamiseen. Lasten luottamus pyritään saavuttamaan ja kasvattamaan suhdetta niin, että se sisältää yhä enemmän seksuaalisia vihjeitä. Se on käsitellyt useita lasten väärinkäyttötapauksia, joissa rikoksentekijä on ottanut yhteyttä lapseen jatkuvasti internetin chat-sivustojen kautta, on sopinut tapaamisesta ja sen jälkeen sitten hyväksikäyttänyt lasta seksuaalisesti. On tärkeää, että kun huomataan tämän tyyppinen käytös, niin joissain tapauksissa – uhria ei suinkaan valmistella internetin ulkopuolista tapaamista varten, vaan tavoitteena on webcamin avulla hyödyntää lasta. Tämän tyyppinen toiminta täytyy myöskin kriminalisoida. Ei voida hyväksyä sitä, että rikoksen tekijät voivat ottaa yhteyttä internetissä lapsiin, jossa heillä voi kohteenaan olla haavoittuvat lapset ja hyödyntää näitä joko internetissä tai sen ulkopuolella. Se opi mielestä myös artikla 10 on hyvä jossa puhutaan tuomioista, joita on annettu. Ne, joilla on tällainen tuomio takanaan, heillä on yleensä myöskin vääristyneet vietit ja heillä ei saa olla vapaata pääsyä sellaisiin paikkoihin, joissa lapset ovat. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ne, jotka on tuomittu lasten seksuaalisessa väärinkäytössä, laitetaan erityiseen rekisteriin, ja meillä on myös erityinen lainsäädäntö, joka estää heitä työskentelystä lasten kanssa. Ennen työhönottoa tehdään tarkistuksia hyödyntäen tätä tietoa, että voidaan tunnistaa ne lapset, eh, anteeksi ne väärinkäyttäjät, jotta nämä eivät voi työskennellä lasten kanssa. 60 000 aikuista kolmen vuoden aikana vuoteen 2007 asti heitä estettiin työskentelemästä lasten kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä selkeästi osoittaa sen, että ne, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsia kohtaan ja haluavat päästä tämän kaltaiseen työhön, jossa voivat olla läheisessä yhteistyössä lasten kanssa, ovat joutuneet sellaisten eh, toimintakohteeksi, jotka ovat estäneet sen. Siupilla on myöskin mm, toisenlainen hallintokoneisto, joka toimii Euroopan mantereen puolella Siinä työstetään niitä henkilöitä, jotka ovat tällä seksuaalirikollisten luettelossa ja jotka mahdollisesti väärinkäyttävät lapsia. Me kannatamme artiklan 10 tiedonjakojärjestelyjä, jotka mahdollistavat sen, että yhdistynyt kuningaskunta voi jakaa tietoja seksuaalirikollisista muiden valtioiden kanssa. Tämä estää sen, että nuo yksilöt, jotka matkustavat toiseen maahan, tavatakseen lapsiaan ja väärinkäyttääkseen heitä. Siis näin mahdollistaa se, että laivalautoviranomaiset voivat pureutua tähän kysymykseen. SIOP kannattaa myös artiklaa 21, jossa puhutaan sellaisille sivuille pääsyn estosta, jotka hyödyntävät, jossa seksuaalista väärinkäyttöä tapahtuu. Tämä artikkeli on erityisen hyvä ja mielellämme keskustelemme asiasta pidempäänkin. Jotkut artikla 21 kriitikot ovat sanoneet, että tämä on tehotonta, koska suurin osa näistä tapauksista tapahtuu vertaisverkkojen kautta. Kuitenkin vertaisverkko on todella kaikkein tavallisin tapa jakaa tietoa internetissä silloin, kun kyse ei ole kaupallisesta toiminnasta. Kun toimitaan näissä verkostoissa, tekijät normalisoivat käytäntönsä. Se tapahtuu hierarkisen yhteisön kautta, jossa siis ovat mukana kaikki samalla tavalla ajattelevat henkilöt. Näin he käyvät kauppaa ja ottavat mukaan yhä harvinaisempia kuvia. Vertaisverkossa tapahtuva kuvien jakelu tapahtuu myös niin, että sitten itse hierarkiassa edetään ylemmän, mitä enemmän kuvia jaetaan. Siitä syystä SIO vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne vahvistaisivat ponnistuksiaan, kun pyrkivät tunnistamaan ja tuomaan oikeuden eteen niitä, jotka jakavat tällaisia tilastoja, äh, tiedostoja vertaisverkkojen avulla. Siitä huolimatta SIO haluaisi korostaa sitä, että estäminen on erittäin tärkeä laivavalta väline, jotta voidaan estää uusien käyttäjien pääsy verkostoihin. Uhrien kuntouttaminen vesittyy siitä syystä, että näitä kuvia voidaan saada käyttöön ja niitä voidaan jakaa eh, ja siitä ei jouduta vastuuseen. Tämä ongelma on erityisen vakava vanhempien teinikäisten lasten keskuudessa. Aikuisina, aivan kuten kollegani totesivat, nämä uhrit joutuvat usein elämään siinä todellisuudessa, että kuvia edelleen on internetissä. Aiemmat puhujat ovat usein otteeseen todenneet, että estänen, estäminen estää uudelleen uhriutumisen. <clears throat> Lopuksi, se mitä kollegani Poltella totesi, haluaisin korostaa sitä, että Lasten väärinkäyttösivustojen poistaminen internetistä ei tapahdu nopeasti. Olemme samaa mieltä siinä, että niiden poistaminen on parempi asia kuin niille pääsyn estäminen. Mutta kuitenkin estämisestäkin voi olla hyötyä silloin, kun asian kuluu liikaa aikaa ja tutkimukset ovat käynnissä. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Ms. Shaw. Now I give the word to... Kiitos, Rova Shaw, ja seuraavaksi Rova van Weiler. Good morning. Um... Hyvää huomenta. Minä olen ollut pitkän aikaa toiminut psykologina ja olen tehnyt työtä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kanssa melkein 20 vuotta. Ja mm, meidän täytyisi todellakin keskittyä näihin uhreihin ja minä pyrinkin kääntämään hieman tämän asetelman nyt toisinpäin ja katsomme, mistä me puhumme. Todellakin puhumme tästä asiasta, jos ajatellaan nyt kuusivuotiasta tyttöä tai poikaa, joka käy lastentarhassa tai esikoulussa ja sitten katsotaan sitä vaihtaa, jolloin hän oppii sanomaan ei, jos häntä kosketellaan epäsopivasti. Vanhemmat tekevät työtä, heillä ei ole paljon aikaa. No, lapsen nimi on vaikka John, ja John todellakin tarvitsee huolenpitoa. Heillä on hyvä mm, lastenhoitaja, joka huolehtii kodista ja lapsesta. Ja sitten lopulta tämä lastenhoitaja alkaa kosketella tätä lasta ja lapsi joutuu tukalaan tilanteeseen. Hän tietää, että vanhemmat pitävät lastenhoitajasta. Kenelle voin kertoa tästä tapahtuneesta? Vaikka hän ei voi kertoa oikeastaan tilanteesta vanhemmilleen, koska sitten häntä myös hävettää. Niinpä John, niin Johnin tilanne jatkuu ja tuo mm, sano, aikuinen jatkaa työtänsä. Hän, hän siis käyttää näitä lapsia hyväkseen koskettelemalla heitä ja nyt sitten tämä kierre jatkuu, vaikka tässä on siis kyse siitä, että aikuinen toimii väärin, mutta lapsi kuitenkin pitää tästä aikuisesta. Lapset osoittavat joitakin merkkejä kuitenkin siitä, mitä tapahtuu, mutta sitten heillä on tunne, että kukaan ei pysty ymmärtämään, mistä on kyse, koska ajatellaan, että minun ympäristössäni, minun naapurustossani ei ole sellaista henkilöä, joka tekisi näin. Eli meillä voi olla ympäristössämme tällaisia uhreja ja tekijöitä, joita ei ole tunnistettu, mutta jotka toimivat tällä mainitulla tavalla. Sitten kun pieni lapsi huomaa, kun hän kasvaa, että nyt tämä hyväksikäyttö jatkuu, ja sitten hän ryhtyy tämä aikuinen ryhtyy ottamaan kuvia lapsesta ja tekee jotain, jotain videoita ja nyt tilanne muuttuu hankalaksi, hankalammaksi, koska aikuinen rupeaa kiristämään lasta. Hän sanoo, että minä näytän näitä kuvia tai näitä elokuvan pätkiä joille, jollekulle muulle. Ja nyt mitä minä haluan sanoa on se, että jos me aikuiset emme huolehdi lapsista, jos me emme ala ymmärtää, mistä tässä oikein puhutaan, siitä, että ihmiset aivan lähellämme saattavat tehdä tällaisia toimia. Se tarkoittaa sitä, että me emme kiinnitä tarpeeksi huomiota, ja jos me emme kiinnitä tarpeeksi huomiota tällaisiin asioihin, niin tämä jatkuu. Lapset tarvitsevat aikuisia, jotka huolehtivat heistä. Ja jos näitä kuvia sitten jaetaan internetin kautta tai jonkun muun verkoston kautta, niin tilanne muuttuu lapsille entistä hankalammaksi, kuten jo aikaisemmatkin puhujat ovat todenneet, koska silloin tästä asiasta tulee julkinen. Minun suurin pelkoni, niin minun suurin häpeän aiheeni, siitä tulee julkinen asia. Sitten kaikki saavat nähdä, mitä minulle tapahtui silloin, kun minä olin kuusi-vuotias. Ja nyt jos puhutaan rehellisesti, ei koskaan voida olla varmoja siitä, etteikö tätä materiaalia syötettäisiin uudelleen internettiin verkkoon. Ei voida siis tietää, mitä siellä ihmisten tietokoneilla on ja mi- mihin tätä materiaalia jaetaan. Sama koskee myös houkuttelua. Jos minä olen 12-vuotias ja minä olen nyt teiniässä, minulla on murrosikäisen vaikeuksia vanhempien kanssa ja minä tapaan sitten netissä onlineilla, äh, online-yhteydessä oikein mukavan tyypin. Hän on äh, henkilö, joka ei kerro minulle, että hän on naimisissa ja hänellä on lapsia. Hän tekee sitten internetissä sen, minkä John teki käytännössä, eli hän yrittää luoda minun kanssani suhteen. Ja sitten hän asettaa minut sellaiseen tilanteeseen ja sellaisten asioiden eteen, joiden kanssa en halua olla missään tekemisissä, enkä sitten tiedä, miten, miten selvitä tästä tilanteesta – No, pitäisikö minun sitten kertoa vanhemmille? Jos teen sen, miten minun pitäisi tehdä se? Voinko kertoa opettajalle? Niin minulla on siis tämä poika tai tämä kaveri siellä netissä, jonka kanssa olen kolme kuukauden ajan sitten eh, jutellut. Ja nyt hän sitten eh, kiristää minua ja hän sanoo, että, että minun pitäisi kosketella itseäni ja, ja sitten masturboida. Ja sitten jos nämä kuvat jaetaan nettiin, niin en tiedä miten toimia. Ja minulla on todellakin suuri ongelma. Minä olen 12-vuotias, vaikka osaankin ö, ilmaista itseäni, olen älykäs ja minulla ei ole kuitenkaan välineitä käsitellä tätä tilannetta ja meidän täytyy todellakin muistaa, että meidän täytyy saada vastuuseen nämä aikuiset, jotka ovat tämän kaiken takana. Ja sitten on myös tietysti naisten seksuaalinen hyväksikäyttö, josta me emme halua tässä yhteydessä edes puhua. Ja siihen liittyy myös äitiyteen liittyvät ongelmat. Jos sanotaan, että me tarvitsemme lisää ehkäiseviä toimia, olen samaa mieltä, mutta se ei kuitenkaan johda mihinkään, jos emme keskity näihin aikuisiin, jotka ovat tekemisissä lasten kanssa. Meidän täytyy saada lapset ajattelemaan. Meidän täytyy valistaa heitä siitä, että että jos jotain epäilyttävää tapahtuu, niin lasten pitää osata toimia. Jos ajattelen vaikka e, e, veljääni, no enhän minä tietenkään halua, että veljeni on tällainen hyväksikäyttäjä, rikollinen mutta siitäkin huolimatta ai, tuon aikuisen pitäisi joutua vastaamaan tilanteeseen siitä, mitä hän on tapahtunut. Meillä on 11 961 raportoitua tapausta, poliisille tietoon tulleita tapa, tapausta ja 32 lasta hyväksi, 32 lasta hyväksikäytetään Saksassa päivittäin ja se on valtava luku ja toivon, että ymmärtäisitte, miksi on miksi tämä tilanne on niin hankala? Se, että laps, lasten on niin vaikea saada näitä asioita tuoduksi esille, niistä on niin vaikea puhua poliisille. Ja jos me emme nyt ala toimia, jos me emme ryhdy harmonisoimaan lainsäädäntöämme ja jos emme ota huomioon sitä, minkä me tänään jo tiedämme ja jos emme ryhdy kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joihin voimme ryhtyä, niin meidän todellakin pitäisi olla häpeissämme. En väitä, että, että lapset ovat tulevaisuutemme, jos me emme pidä näistä lapsista huolta. On suuri prosentuaalinen osuus myös sellaisia lapsia, joilla ei ole vanhempia, jotka huolehtisivat heistä. Ja näistä lapsista meidän täytyisi olla erityisen huolissamme ja ottaa heistä erityisen suuri vastuu. Tämä direktiivi on hyvä asia. Siellä on kuitenkin yksityiskohtia, joita pitää vielä hioa, mutta se mitä meidän pitäisi tehdä on se, että meidän pitäisi mennä kotiin ja sanoa lapsille, puhua näistä asioista lapsillemme ja muussa tapauksessa me emme ole tehneet työtämme hyvin. Nyt annan puheenvuoron herra Selströmille. Hän kertoo meille näkökulman, näkökulmassa ruotsalaisena poliisina. Olkaa hyvä. Huomenta, minä olen Björn Selström. Minä olen yksikön johtajana la- lastensuojelutiimissä Ruotsin keskusrikospoliisissa. On ilo olla täällä tänään ja olen ylpeä siitä, että te täällä kiinnostutte siitä, mitä meillä pohjoisessakin tapahtuu. Jopa niin, että minut tänne kutsuttiin puhumaan. Yleensä minä en lue mutta kun minulla on vain kaksi ja minuut, tämä kymmenen minuuttia aikaa, niin pitää kiireesti lukea tämä kirjoittamani puhe. Tulkit huomauttavat, että meillä ei ole tätä puhetta kirjallisena. No niin, tämän jälkeen sitten ryhdyn lukemaan. Ruotsi on käynyt yhteistyötä paikallisten eh, estosivujen yhteyshenkilöiden kanssa jo yli viisi vuotta Tämä yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki eh, eh, palveluntarjoajat ISP ovat mukana. Siinä on eh, noin yhdeksänkymmentä prosenttia yksityisistä internetin käyttäjistä mukana. Käytännössä tämä työ on sitä, että se on yksinkertaista tehokasta eikä tarvitse paljon työvoimaa. Tämä sivujen estäminen. Tällaisia operaatioita ei paljon tällaisen operaation ei paljon ihmisiä tarvita. Aluksi ongelmia oli sen suhteen, miten sananvapautta ja internetin sensuroinnista, mutta hyvin vähän tällaisia kritisoijia oli, lähinnä sellaisia, jotka äh, halusivat omaa kantansa puolustaa blogeissa ja eri foorumeilla. Ja tekivät parhaansa saadakseen voidellakseen ihmiset, jotka tekivät töitä tällä, äh, nimittivät heitä eri, eri nimillä mutta kuitenkin me olemme voittaneet, koska tällä, tämä tehtävä ei liity mitenkään sananvapauteen eikä siihen, että saamme copyright-materiaalia käyttöön, vaan tässä pyritään estämään pääsy sellaiseen materiaaliin, jossa kuvataan lasten vakavaa seksuaalista hyväksikäyttöä, lapsi raiskataan tai joku lapsen tuttu raiskaa hänet kameran edessä esimerkiksi. Joten minä en oikein ymmärrä, että on sellaisia ihmisiä, jotka eivät halua tällaisia kuvia pysäyttää internetissä. Jotkut ovat jopa ihan kuukausien, kuukausien ikäisiä, joita hyväksi käytetään. Me emme usko, että yliestosta tulee mikään ongelma. Joitakin, joitakin ongelmia pari vuotta sitten oli, mutta kyllä me tässä kehitymme koko ajan. Ja minun kuvani on se, että kritiikot, kriti, kriitikot ovat hiljentyneet Kuitenkin kolmannet osapuolet voivat käydä arvioimassa meidän työtämme. Me olemme mukana sellaisessa projektissa rahoitusalan kanssa, jossa pyritään sulkemaan kaupallisten lapsipornosivustojen maksut. Me olemme onnistuneet ottamaan mukaan kaikki suuremmat pankit ja rahoituslaitokset Ruotsissa ja Forex, Visa ja Mastercard ovat myös olleet mukana ovat myös osoittaneet kiinnostuksensa. Mutta on hyvin tärkeää huomauttaa, että kaupalliset sivut, joilla on lapsia hyväksikäyttävää materiaalia, ovat lisääntyneet kuitenkin. Meillä on tämmöinen toimiva yhteenliittymä, joka voidaan saattaa operatiiviseksi, jos ongelma eskaloituu käytännön työ on sama kuin estossa se on helppoa ja siihen ei tarvita paljon ihmisiä. Ja me kuulumme myös Eurooppa, Euroopan lapsiporon vastaisen eurooppalaisen taloudellisen liittoumaan ja teemme parhaamme, jotta voisimme tunnistaa lapset näistä kuvista, mutta surullista on sanoa, että tietääkö kukaan täällä, kuinka moni näistä lapsista, näistä miljoonista lapsista, joita näissä kuvissa ilmenee, Tiedättekö, kuinka monet näistä ovat tunnistamattomia maailmassa? Osaako kukaan arvata? 1852, jotka Interponille on ilmoitettu, joka siis nyt tutkii näitä. 1852 lasta on siis tunnistettu maailmassa tällä hetkellä näistä miljoonista. Joten kuvissa on paljon enemmän kuin 1852 lasta, jotka on tunnistettu. Tunnistaminen vie paljon aikaa, paljon ponnistuksia ja siihen tarvitaan paljon kansainvälistä yhteistyötä. Me tuon, tuomme tätä parlamentin aloitetta. On hyvä, että olisi pakollisia sääntöjä jäsenvaltioissa. Se ei antaisi maille mahdollisuutta olla täytäntöön panematta tällaista lainsäädäntöä, josta on keskusteltu näiden päivien aikana olisi helpompi, että ISP-palveluntarjoajille palveluntarjoajille olisi helpompi, jos olisi lainsäädäntöä. Sitten ei tarvitse heidän perustella sitä, miksi he ovat mukana tässä tällaisessa toiminnassa. Silloin kun asiakkaat kyselevät, mitä järkeä tällaisessa työssä on, vaikka ainakaan Ruotsissa tämän suhteen ei ole ilmennyt ongelmia. Lainsäädäntö toisi myös muut ISP t mukaan toimintaan, myös pienemmät, jotka ovat sitä mieltä, että kaiken pitäisi internetissä olla ilmaista ja vapaata. Valitettavasti tästä on myös se riski, että muunlainen rikollisuus tulee tähän mukaan, mutta sitä emme, siihen emme halua. Tämä kuitenkaan ei saa olla syy, miksi ei haluta poistaa lapsipornografia ja, ja muiden hyväksikäyttömateriaalien levittämistä. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä materiaali ei ole oikeutettua millään tavalla, eikä sillä ole mitään tekemistä copyright- tai copyright-kysymysten tai mm, ilmaisuvapauden kanssa. Saksassa pari vuotta sitten lehdistössä puhuttiin siitä, mikä vaikutus isp toiminta on, miten se on vaikuttanut lapsia, seksuaalisten, lapsien seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin levittämiseen vain muutama maa maailmassa käyttää uutta teknologiaa ja jotta vaikutusta olisi näihin levittäjiin, niin me tarvitsemme mukaan lisää maita. Voidaan ajatella, että tässä on ämpäri, joka on täynnä reikiä. Ei tietenkään riitä, että pari reikää korjataan, että vesi ei valuisi ulos, vaan ne kaikki reijät pitää tukkia. Meidän pitää pyrkiä tämän materiaalin levittämisen eh, estämiseen muuten, mutta se on vaikeaa. Muuten tämä asia olisi saatu järjestykseen jo vuosia sitten, eli emmekä olisi täällä tänään. Eikä tämä ole meidän eikä teidänkään etujen mukaista, vaan nimenomaan lasten etujen mukaista, tai se on tarpeen lasten etujen mukana. On parempi tehdä jotain kuin, että ei tehtäisi yhtään mitään. Grazie. Ehm. Kiitoksia. Nyt uskon, että voimme siirtyä aamupäivän toiseen osuuteen ja kuuntelemme nyt kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka ovat täällä paikalla. Ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä jos kysymyksiä tulee, erityisesti edustajien puolelta, Onko teillä nyt kysymyksiä tässä vaiheessa? Ei? Selvä. Jos ei. Ai, herra Bronsseella, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Täällä viittasi palveluntarjoajiin ja kysymykseni oikeastaan onkin se, että ovatko nämä ihmiset tiedostain, ovatko he tiedostavia materiaalin välittäjiä, ovatko he vain huolimattomia tai voivatko he jossain tapauksessa olla täysin viattomia. En oikein ymmärtänyt, mitä tarkoititte. Sitten Shaw mainitsi, mainitsi rekisterit ja että ne, jotka ovat rekisterissä, eivät pääse sellaisiin töihin, joissa ollaan kanssakäymissä lasten kanssa. Kaksi kysymystä. Mitä tapahtuu näille rekisteröidyille väärinkäyttäjille, jotka hakevat työpaikkaa, jotka tunnistetaan? Ovatko he silloin tehneet jo rikoksen, kun he tällaista työpaikkaa hakevat? Ja toinen kysymys, ovatko nämä rekisteröidyt henkilöt sellaisia, että heillä on myöskin jonkunlainen pääsyn esto internetiin? Kuvittelisin, että näin asia olisi. Von Weiler sitten totesi, että väärinkäyttäjät ovat hyvin usein sellaisia henkilöitä, johon luotetaan ja että lapset ajattelevat, että heitä ei uskota. Tiedän, että yhden tapauksen, jossa näin oli nimenomaan asian laita, lapsi oli aivan oikeassa siinä, että häntä ei uskottaisi. Ja itse asiassa on sellaisia tapauksia, jossa väärinkäyttäjien kumppanit tai vaimot eivät sinänsä itse tee tätä väärinkäyttöä, mutta kieltävät tämän tapahtuneen jopa tuomion langettamisen jälkeen. En tiedä millä tavalla tämä voitaisiin saada aikaiseksi, mutta pitäisikö meillä olla jonkunlainen julkinen vanhempien koulutusohjelma, jossa tietenkään ei kannusteta siihen, että suhtaudutaan epäilevästi kaikkiin vastaantulijoihin, mutta että meillä olisi tietty tietoisuus asiasta niin, että ryhdyttäisiin tiettyihin säännöllisiin prosesseihin, jonka avulla erityisesti helpotettaisiin sitä, että lapset voivat luottaa aikuisiin. Ja sitten lopuksi jonkunlainen tapa tarkistaa myös lasten tietokoneita. Eli näköinen tällainen yleinen koulutusohjelma. Anteeksi, että tässä nyt vähän sekavasti esitin nämä kysymykset. Ja, ich glaube, ich habe Ihre Frage... Niin ymmärrän tämän kysymyksen niin, että tietävätkö tekijät, että tämä lapsipornografinen materiaali joutuu nettiin. Kyllä tekijät sen tietävät. Ja toisinpäin sitten taas, jos tarkoitatte sitä toista osaa, että onko sellaisia, jotka tietämättään etsivät tai joutuvat lapsipornografisen materiaalin tielle, niin kyllä sellaisiakin on. Really asking... Niin itse asiassa kysyin siis Siis nettisivujen palvelutarjoajista. Tässä erottelitte ne henkilöt, jotka laittavat nämä kuvat internetiin ja ne taas, jotka tarjoavat sen tilan siellä internetissä, ne sivustot. Ja siis tässä on erilaisia jakelutapoja. Onko mahdollista, että ne, jotka ylläpitävät sivustoja, voisivat jollain tavalla olla tietoisia myös siitä sisällöstä, jota siellä on. En puhu itse väärinkäyttäjistä nyt. It's, it, sorry, it's, it's probably my computer Niin, anteeksi, minä nyt olen tässä näin tietämätön tietokoneasioista, ehkä se sen takia on vaikea. No. Mm. Minä ehkä voin vastata joskus joo ja joskus ei. Jos on tämmöinen webihotelli, niin ei tietenkään tiedä, mitä kuvia siellä sivustoilla on. Mutta jos on tietoinen siitä, että tällaista materiaalia on olemassa, niin silloin voidaan pitää vastuullisina näitä. Siis jotkut ovat vain pelkästään huolimattomia, eivätkä valvo sitä, mitä, mihin tarkoituksen asiakkaat käyttävät sivustoja. No huolimaton, niin ehkä näinkin voidaan sanoa. Äh, niin minä voin täydentää vielä omalta osaltani tätä kysymystä tai vastausta. Saksassa tilanne on niin, että tämä provider, joka tarjoaa tätä tallennuskapasiteettia, ei ole velvollinen aktiivisesti valvomaan, onko hänen sivuillaan rangaistavaa materiaalia. Jos hänellä on tietoa tämmöisestä materiaalista, pitää toimia, mutta jos ei tiedä, vaan, vaan, vaan, vaan on täysin tietämätön, minkä näköistä materiaalia hänen isännöimillään sivustoilla on, niin silloin hän ei ole vastuussa. Muissa maissa asia on eri tavalla sanottu, eli niin kuin Ruotsalainen kollega sanoi, yes and no, voi olla, että semmoisia mustia lampaita, jotka tietävät, mitä heidän sivustoillaan täällä muistikapasiteetissa on tallennettuna, mutta sitten on sellaisia viattomampia, jotka eivät tosiaan tiedä, mitä heidän sivustollaan oikein on. No niin, jos ei ole muita kysymyksiä, niin uskon, että voimme siirtyä tähän toiseen osuuteen. Pyydän, että puhujat tulevat tänne eteen istumaan. John McNe- Joe McNamee ei ole paikalla. John Carr. Diana Sutton. Olkaa hyvä.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 Allora, iniziamo questo. No niin, aloitetaan tämä toinen osa. Yhdessä Diana Satonen kanssa, joka edustaa NSPCCtä. yhdistyneestä kuningaskunnasta. Kiitoksia varapuheenjohtaja siitä, että NSPCC sai tämän mahdollisuuden kertoa näkemyksistään siitä, miksi tämä ehdotus meidän mielestämme on tärkeä askel kohti lastensuojelua Euroopan unionissa. NSPCC tai kansallinen lasten julmuuksien estoyhteisö on tärkein kansalaisjärjestö, jolla on 126 vuoden kokemus näistä asioista. Meidän tavoitteena on ehkäistä julmuudet, jotka kohdistuvat lapsiin, ja työskentelemme läheisessä yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa tässä direktiivissä. Siitä syystä osa niistä on myös täällä mukana tänään ja yhteinen kokemuksemme lasten seksuaalista väärinkäytöstä ja seksuaalista hyväksikäytöstä 80 jäsenvaltiossa on erittäin mittava. Miksi EU-lainsäädäntö sitten on tärkeää? Meidän työmme kansallisella tasolla kertoo meille sen, että monet näkökohdat lasten hyväksikäytössä, kuten esimerkiksi se, että ihmiset liikkuvat yhä enemmän yli rajojen, kuten myöskin nopeasti muuttuva internetmaailma, johtaa siihen, että lasten hyväksikäytöllä on eurooppalaiset tai kansainväliset ulottuvuudet ja pelkästään yksittäiset hallitukset eivät kykene riittävän hyvin pureutumaan tähän ongelmaan. Tästä syystä kannatamme ehdotusta eurooppalaisesta direktiiviksi. Koska Euroopan parlamentti piakkoin aloittaa neuvottelunsa tästä direktiivistä, muistutamme parlamenttia siitä, että EU ja jäsenvaltiot joutuvat kantamaan tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita varmistaakseni sen, että lapset ja näiden intressit tulevat etusijalle kaikessa lainsäädännössä. Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet lapsen oikeuksien yleissopimuksen, jossa lasta suojataan kaikilta väärinkäytöltä ja artikla 3 Euroopan unionin perustamissopimuksessa, kuten myös artikla 24 perusoikeuskirjassa, asettaa myös velvoitteeksi sen, että voidaan varmistaa, että lasten oikeuksia suojellaan. Mitä tässä direktiivistä tehdään, miksi se on tärkeää? Direktiiviluonnos käsittelee joitakin puutteita tämänhetkisessä EU-lainsäädäntöpuitteistossa. Vuoden 2003 puitteista, mm, puitepäätös, joka pyrkii torjua, torjumaan lapsipornografiaa hyväksikäyttöä, on ollut hyvä yhteistyön väline, kun pyritään suojelemaan lapsia rajoittavalla tavalla. Kuitenkin aivan kuten Euroopan komission transponointikertomus kertoo, vuoden 2003 puitepäätös sisältää useita puutteita ja sen täytyy myös ottaa huomioon nyt uudet kehitykset internetympäristössä, kuten myöskin se, että internetiä lapset käyttävät yhä enemmän, mikä tarjoaa tietysti monia mahdollisuuksia, mutta myös monia uhkia. Vuonna 2003 direktiivi keskittyy sanktioihin. Niihin täytyy nyt sisällyttää myös menettelyt, jotka liittyvät ennaltaehkäisyyn, varsinkin uusi artikla 17-19 puitepäätöksessä. Jotkut näistä näkökohdista tuovat esille kollegoiden puheenvuorossa, ja kun tässä paljon ei ole aikaa, niin haluaisin keskittyä omiin kommentteihin tällaisessa tärkeässä ennaltaehkäisymenettelyssä, jolla voidaan suojata lapsia. Kyseessä on artikla 10. Meidän mielestämme artikla 10 on erinomainen jonka avulla voidaan varmistautua siitä, että ne, jotka ovat tehneet rikkomuksia, näiden rikkomukset myöskin rekisteröidään. Mutta tässä pitäisi mennä vielä pidemmälle, jossa velvoitetaan ne, jotka antavat työpaikkoja aloilla, joissa ollaan läheisessä yhteistyössä lasten kanssa, joutuvat säännönmukaisesti toimimaan tällä alalla. Miksi se on tärkeää? Se on tärkeää sen takia, että useat väärinkäyttäjät saattavat mennä hyvinkin pitkälle päästäkseen lasten lähelle ja voittakseen heidän luottamuksensa. Vuoden 2006 YK-tutkimus, joka koskee väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, osoittaa, että lasten lähipiirin henkilöt useimmiten syyllistyvät tämän tyyppiseen väärinkäyttöön joko perheestä tai sitten urheiluvalmentajat, opettajat, jotkut henkilöt, jotka ovat todella lähellä lapsia. Se, että varmistetaan se, että lapset, lasten lähelle eivät pääse tällaiset henkilöt, eivät työpaikkojen tai vapaaehtoistyön välillä, löytyy vain minimaalisesti vuoden 2003 puitepäätöksestä, mutta se asettaa se, että asetetaan velvoite työnantajille tarkistaa nämä tiedot, on huomattavasti oleellisempi seikka. Meillä on kolme eri tavoitetta, jotka ovat tärkeitä, joiden avulla voidaan suojella lapsia. Työnantajien täytyy tutkia sitä, onko työntekijöillä aiempia tuomioita seksuaalirikoksista tai väkivaltarikoksista, jotka saattavat johtaa siihen, että nämä henkilöt eivät voi työskennellä lasten kanssa, tai onko heitä kielletty työskentelemästä lasten kanssa. On tärkeää, että ihmiset alistetaan samoille taustatutkimuksille silloin, kun he pyrkivät työskentelemään lasten parissa. Ja tämä tulee aloittaa EU-tasolta. Kysymys on siitä, että voidaan myös palkata henkilöitä, jotka tulevat ulkomailta. Ja tämä on haasteellista työnantajille, joiden täytyy olla mahdollista tarkistaa, onko henkilöllä rikosrekisteriä yhdessäkään niistä maasta, maassa, josta hän on työskennellyt. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon, kuinka moni hyödyntää oikeuttaan saada työskennellä toisessa EU-maassa, eli yli EUn rajojen. Esimerkiksi YK luvut toukokuulta 2004 osoittavat, että 17 000 henkilöä tuli yhdistyneeseen kuningaskuntaan kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta ja haki lupaa työskennellä lasten ja haavoittuvaisten aikuisten kanssa eh, hoitotyössä. Vuonna 2004 saatatte tuntea Michael Fournirain tapauksen. Funeri, Ranskan kansalainen, oli tuomittu useista seksuaaliväärinkäytöksistä ja murhista ennen kuin hän muutti äh, Belgiaan. Kun Belgian viranomaiset eivät ole tietoisia näistä aiemmista tuomioista, hän sai työskennellä koulussa ja hyödyntää tätä asemansa ja yhä edelleen väärinkäyttää lapsia seksuaalisesti. Vuonna 2007 äh, julkaistiin kertomus, jolla suojellaan lapsia seksuaaliselta väärinkäytöltä. Ja siinä kertomuksessa löydettiin todisteita siitä, että ihmiset, jotka on tuomittu seksuaalista väärinkäytöstä, yhä enemmän matkustavat toisiin maihin. Seksuaalirikollisten käytöksestä tiedämme sen, että he saattavat pyrkiä hyödyntämään eri maiden järjestelmien välisiä eroja välttääkseen tuomion ja päästäkseen lähelle lapsia. Joissakin EU-jäsenvaltioissa on helpompi päästä työpaikkoihin, jossa ollaan lasten lähi lasten kanssa läheisessä kanssakäymisessä. Nyt meidän tulee varmistaa se, että henkilöt eivät saa tämänkaltaisia työpaikkoja siirtyessään yhdestä maasta toiseen. Jäsenvaltioiden EU-toimielinten tulisi ryhtyä toimintaan nyt sen pohjalta, mitä jo tiedämme seksuaalirikollisista ja siitä, miten voidaan minimoida nämä uhat, jotka kohdistuvat lapsiin. Olemme pyrkineet myöskin hyödyntämään näitä tietoja lisäyhteistyössämme, ja meidän, mutta ne eivät kuitenkaan varmista sitä, että sopimattomat henkilöt saisivat työpaikkoja. Meillä on myös sellaisia järjestelmiä käytössä maissa, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja ihmisistä. Työnantajien usein täytyy selvittää, millä tavalla he voivat saada käsinsä rikosrekistereitä otteita toisista maista. Se voi usein olla hyvin hankalaa. Tämä tiedon hyödyntäminen voi olla erityisen hankalaa, varsinkin silloin kun se on kirjoitettu toisella kielellä tai kun siinä viitataan niin juridisiin termeihin, joita voi olla hankala tulkita ja saattaa olla, ettei tuota tietoa voida hyödyntää riittävästi. Se saattaa myös johtua siihen, että tieto on rajoitunutta luonteeltaan. Kautta Euroopan unionin yhden rikoksen juridinen määritelmä saattaa myöskin vaihdella 27 jäsenvaltion välillä ja se, mitä seurauksia tuosta rikoksesta seuraa työnantajilla ei välttämättä ole riittävästi asiantuntemusta analysoidakseen kaikkia tietoa ja ymmärtääkseen kaikkea sitä uhkaa, joka lapsiin kohdistuu. Rajoylittävässä toiminnassa lainsäädännössä on tärkeää, että jäsenvaltioissa on käytössä samankaltainen järjestelmä, jotta voidaan varmistautua siitä, että seksuaalirikolliset eivät voi päästä tämänkaltaisiin työpaikkoihin. Yhteenvetona kannatamme artiklaa 10, joka asettaa velvoitteen jäsenvaltioille välittää tietoja rikosrekisteristä pyydettäessä, mutta ei aseta mitään ehdotonta vaatimusta tarkistaa sitä, että onko henkilöllä rikosrekisteri. Olemme keskustelemassa myös tällä hetkellä siitä, että Joitakin tämän direktiivin kohtia on kritisoitu voimakkaasti. Haluan ottaa ne lyhyesti esille, vaikka muut paneelijäsenet varmaankin keskustelevat niistä yksityiskohtaisemmin. Ensinnäkin määritelmä, joka koskee lasta. Tämä on hyvin selkeästi jo olemassa olevissa lainsäädännön kappaleissa määritelty. Artikla 2 esimerkiksi YK on lasten oikeuksien julistuksessa määrittelee lapsen. Samoin myöskin seksuaalisen väärinkäyttöä koskeva päätösasema Euroopan neuvostosta. Tätä ei tule millään tavalla sekoittaa suojaikärajan, joka vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Lisäksi artikla 21 direktiivistä on erittäin hyvä asia, joka meidän mielestämme ottaa selkeästi esille nämä lapsia kuvat, jotka, jossa esitetään lasten hyväksikäyttöä. On myös tutkimusten avulla huomattu, että lapsille aiheutuu ylimääräistä stressiä siitä, että nämä kuvat on pääsety internetiin ja no niitä saatetaan sieltä ladata lukuisia kertoja. Meidän mielestäni siitä syystä nämä sivustot tulisi tuhota. Ja me tuemme direktiivin menettelyitä, joiden avulla pyritään myöskin estämään pääsy sivustoille tällaisena väliaikaisena toimenpiteenä. Lopuksi kannatamme myöskin kriminalisointiartiklaa 6, joka koskee groomingia Yhdysvalloissa on vuodesta 2003 on tämänkaltainen lainsäädäntö ollut voimassa ja sitä on hyödynnetty myöskin ihmisten valistamisen nimissä. Toivomme, että Euroopan parlamentti, kun se on yhteislainsäätäjänä tässä kysymyksessä, osoittaa nyt määrätietoisuutensa ja varmistaa sen, että kunnianhimoinen direktiivi hyväksytään. Kiitoksia. Grazie. Eh, la parola ad... Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on herra Robinsilla. Hän edustaa Internet Watch Foundationia. Uh, Hyvää huomenta. Minä haluan tulla, tai halusin tulla teille kertomaan yhdistyneen kuningaskunnan toimenpiteistä ja kokemuksista. Ähm, sivujen sulkemisissa, koska olemme tehneet työtä tällä alue- alalla, olemme myös luoneet 70, 70 kansainväliselle yritykselle sivuja aiheesta. Sivujen sulkeminen on, tai sivujen esto, pääsyn esto sivuille on keino käsitellä ongelmaa, puuttua tähän lasten hyväksikäyttöongelmaan ja täydentää niitä toimia, joita myös muut tahot tekevät uhrien auttamiseksi ja tekijöiden tunnistamiseksi. Päätökset on, päätöksentekojärjestelmä on myös keskeinen. Onko sitten mitään näyttöä siitä, että tämä pääsyn estotyö on hyödyllistä? Minä voin sanoa tässä vaiheessa, että kun teimme listan öö, kun olemme seuranneet siis lukuja aikana, jolloin olemme tehneet tätä työtä, oli URLia oli 1500 aikaisemmin ja nyt niitä on 800. Ja tässä listassa on vain kourallinen niistä, jotka ovat olleet siellä yli kuukauden. Eli nämä pääsynestotoimet ovat, ne ovat alkaneet saada vaikutusta. Niiden vaikutus alkaa näkyä meidän mielestämme. Sitten tämä oma järjestömme, me olemme riippumaton itsesäätelevä elin, jota rahoittaa EU ja teemme yhteistyötä monien tahojen, hakupalvelujen tuottajien, sisällön palvelun tuottajien, mobiilipuhelinten operaattoreiden kanssa. Ja me pyrimme, meillä on oma tällainen mm, palveleva puhelin ja me olemme olemme saaneet yli 13 vuoden aikana noin melkein 300 000 raporttia ja lasten hyväksikäyttöä sisältävien nettisivujen luonne ja määrä ja käytettävyys on olet, ovat olleet vahvan spekulaation kohteena – Tämä on valtavan suuri haaste. Tekniikka kehittyy, rikolliset käyttävät tätä tekniikkaa ja he toimivat koko ajan paremmalla ja tehokkaammalla tavalla. Ja kuvien saaminen internettiin ilmaiseksi tai halvoille sivuille on on toimenpide ja toiminta, jota on paljon havaittavissa. Nämä eri sivut ja palvelut liikkuvat netissä ympäri maailmaa ja tällaiset äh, isännöintipalvelut tai niiden estäminen on hyvin hankala. Nyt näiden ongelmien vastainen taistelu on saanut ähm, sellaisia, sellaisen luonteen, että toimet vanhenevat hyvin nopeasti. Me tarvitsemme pitkän aikavälin tutkimuksia ja tässä on mukana eri mannerten ja maanosien äh, oikeuskäytännöt ja meidän täytyy todellakin tehdä voimakkaasti yhteistyötä, jotta voimme saada internetistä turvallisemman paikan. On erilaisia strategioita ja toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää ö, haittavaikutuksia tässä yhteydessä, mutta kuitenkaan kansainvälisiä sopimuksia ei ole olemassa. Jotkut maat eivät ole vielä hyväksyneet tai ottaneet käyttöön tällaisia tietojen vaihto, käytäntöjä. Ja meidän täytyisi olla tarkkaina siinä, kuka, kenellä on oikeus tehdä mitäkin, kuka on vastuussa oleva viranomainen, esimerkiksi tai vastuussa oleva taho jossain yrityksessä. Ja lisäksi tällainen lainvalvontayksikkö, jonka kansainvälinen, on myös tärkeä, koska se antaa mahdollisuuksia alueellisella ja kansallisella tasolla. Lapset täytyy pelastaa tällaiselta, tällaisesta kärsimyksestä, pitää estää heidän joutumisensa prostituutioon ja meidän täytyy edistää investointeja näiden asioiden torjuntaan. Sitten verkostojen tasoinen pääsyn esto. Meillä on tiettyjä erityisiä listoja. Vuodesta 2004 saakka on ollut näitä listoja. Niitä jaetaan vapaaehtoiselta pohjalta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa maissa. Niitä annetaan siis äh, suodattiin palveluja ja äh, mobiilipalveluja – tuottaville yrityksille 98,6 prosenttia laajakaistoista kaistoista yhdistyneessä kunnassa on katettuja ja pyrimme poistamaan sellaiset lähteet, joissa on lasten hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia. Lisäksi meillä on tällainen vihjepuhelin, jotta myös kansallisella tasolla voidaan tehdä yhteistyötä kansallisen lainsäädännön puitteissa. Kuvat, joita me olemme arvioineet ja jotka, joita on käsitelty yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti, sisältävät tiettyjä kriteereitä, jotka on asetettu ö, tuomioistuintenkin laatimien listojen pohjalta. Siellä vaadit tarvitaan suurta vastuunkantoa ja erilaisia menettelytapoja ja tarvitaan. Meillä on myös kuultu asiantuntijoita. Me olemme antaneet erityistä koulutusta henkilöstö, henkilökunnallemme. Ja meillä on listat, jotka tarkastetaan säännöllisesti asiantuntijoiden toimista. IVF on siis tällainen asiantuntijaelin. Me emme voi ryhtyä tuomitsemaan näitä lainrikkojia, mutta me emme saa rahasto, rahoitusta yhde, yhteisen, yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella kun, kunnalta. Ja valtaosa näistä web-sivuista on siis, ne on seulottu IBFn toimista. Meidän mielestämme kaikkien näiden listojen pitää olla kattavia. Mä kokouksemme mukaan lasten hyväksikäyttömateriaalisivustoilla on asia, joka kehittyy ja muuttuu koko ajan ja meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia ja myös lainsäädännöllisten menettelyjen täytyy olla tarkkaan päivitettyjä. Eston pääsy sivulle pitäisi tehdä hyvin avoimella tavalla ja sen tarkoituksena on lisätä suojelua. Ja on tärkeää katsoa, että mitkä yritykset ovat silloin kyseessä, kun tällainen sivulle pääsy on estetty. Ja kuka tahansa voi tehdä valituksen siitä, että että on joutunut sisällön puolesta tällaisille sivulle. On tiettyjä huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että tiettyjä infrastruktuureja käytetään hyväksi, kun ajatellaan näitä sulkemistoimia tietyt suojalausekkeet ja sitoumukset ovat tärkeitä myös silloin, kun puhutaan sivujen sulkemisesta. Me olemme tehneet kuusi vuotta tätä työtä kun ajatellaan tätä pientä osuutta, joka joissa on tällaista haitallista sisältöä, niin meidän täytyy ottaa myös huomioon toisaalta tiedon jaon ja tiedottamisen vapaus, mutta kenenkään, kenenkään, kenelläkään ei pidä olla oikeutta saada lapsien hyväksikäyttöä sisältäviä materiaaleja internetistä. sääntölista, joka toimitetaan yritykselle, ei vielä, se, tämä ei vielä merkitse sitä, että yritys myös soveltaa sitä listaa. Ja siksi on tärkeää varmistaa, että näiden listojen jako on tehokasta ja tätä pyrimme nyt varmistamaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Joe McNamille. Hän on European Digital Rightsista. Kiitos. Voin kertoa minun eh, European Digital Rights on 27 digitaalisen kansalaisoikeuden yhteenliittymä 17 jäsenvaltiosta. Minä olen ollut mukana tässä vuodessa ja sitä ennen olin pitkään töissä internetin puolella äh, alkaen vuodesta 1995. Minä haluaisin vaan keskittyä tähän, tämän direktiivin yhteen osaan, nimittäin pääsyn estoon nettiin, koska se on hyvin tärkeä minun, ja, ja minulle lähin. Haluaisin myös väärinkäsityksen estämiseksi sanoa, että tämä on vain yksi osa tätä isoa direktiiviä. Ja jos kritisoin tätä yhtä artiklaa, se ei heijastele kritiikkiä koko direktiiviä kohtaan, koska siellä on tärkeitä asioita. On neljä asiaa, jotka haluaisin ottaa. Itse asiassa 15, minu, 15kin olisi kommenttia, mutta aikaa vähin. Estäminen jättää kuitenkin nämä rikospaikat vielä nettiin. Se on riski äh, lastensuojelun kannalta myös yhteiskunnalle. Komission ehdotus äh, on tehty ilman syvää analyysiä ja komissio sanoi, että estäminen äh, keskitetään tai, tai, tai kes, rajoitetaan vain lapsipornografisen aineistoon, mutta se ei toimi. Ensinnäkin tämä pääsyn estäminen on yleinen termi. Siihen liittyy erilaisia tekniikoita. Ja niin kuin Internet Watch Foundation estää, se on erilaista kuin Ruotsin viranomaisten tekemä pääsynesto. Yleisesti on olemassa kahta lajia. Yleisin tarkoittaa sitä, että siirretään uusiin, uusille väylille tämä käyttäjien käyttämä osa. Mutta tämä on teknisesti niin epäonnistunut tapa, että sitä voidaan kiertää helpolla ilman, että kuluttajat edes tietävät tätä. Kuitenkin sitten on tämmöistä uutta tekniikkaa, package inspection tarkista, joka tarkoittaa sitä, että katsotaan yksityistä viestiä, josta löytyisi epäiltyä materiaalia. Tämäkin tekniikka kuitenkin on sovellusalaltaan rajallinen koodauksen takia. Kuukausien jälkeen ei ole mitään näyttöä siitä, mikä tyyppi tätä pääsyn estoa nyt sitten on komission mielessä. Ja kun tämä direktiivi tulee täytäntöönpantavaksi, niin komissiolle ei ole oikeastaan minkäännäköistä valvontaa tai kontrollia siitä, mitä tekniikkaa jäsenvaltiot sitten katsovat soveltuvaksi käyttää. Tämä esto ei siis toimi, koska kun sitä täytäntöön pannaan, niin nämä sivustot silti pysyvät vielä netissä. On käytetty näitä sellaisia tekniikoita, joita komissio tukee ja joita voidaan helposti kiertää. Esto ei kuitenkaan pysty löytämään kaikkia materiaalia, joka on vertaisverkoissa useimmiten. Ja niin kuin herra Saltman sanoi, Rova Saton sanoi, että tämän toimivallan ulkopuolella olevat maat voivat kiertää sitä helposti. Ja senpä takia tämän lähestymistavan, siis pääsyn eston mahdollisuudet ovat rajalliset. Se ei voi tehdä mitään äh, estääkseen sattumanvaraisia äh, äh, halutuloksia. Noin kolmesta tuhannesta aktiivisesta tai internetin käyttäjistä noin 3000 ilmoittaa tällaisten estösivujen ilmaantuneen heidän koneelleen koska siinä vaiheessa, kun nämä sivut, sivuille pääsy estetään, niin ne voidaan siirtää muille palvelimille ja muihin maihin, joten siitä oli vastaavaa hyötyä. Toinen kohta, jonka halusin ottaa esille, liittyy, mitä riskejä tällä on lastensuojelulle ja yle, yhteiskunnalle yleisemminkin. Nämä riskit pääsyn estoon ensinnäkin yhteiskunnalle, lastensuojelulle ja sitten EUn kansainväliselle uskottavuudelle resursseja on vähän ja on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka jo nyt valmistelevat näitä pahimpien tekojen listoja. Suurin osa tällaisista sivustoista, jotka on näillä listoilla, jotka ovat aivan kamalia väärinkäyttöä kuvaavia sivuja, ovat suurten kauppakumppaneidemme isännöimillä sivuilla. EUn ponnistukset kansainvälisten kauppasopimusten neuvottelemiseksi eivät kuitenkaan missään vaiheessa ota esille näitä kansainvälisiä sopimuksia sivustojen estämiseksi. Vaikutusarvioissa komissio perustelee tämän direktiivin tarvetta sillä, että me emme voi luottaa siihen, että jäsenvaltiot riittävän nopeasti täytäntöönpanevat Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Tämmöisessä tapauksessa pahin vaihtoehto on sellainen toimenpide, jossa jäsenvaltiot voivat peittää omat toimensa, ja näinhän on oikeastaan tehty. Jos pääsyn esto osoittaa, että jotain on tehty väärinkäytön torjumiseksi, niin tiedämme, että paine vähenee aiemmilta menetelmiltä ja että on käytetty, tai että käytettäisiin, tai vastattaisiin sellaisiin ongelmiin, jotka ovat ehkä vielä kiireellisempiä. Tämä ehdotus pitää sisällään sen, että sivulle pääsyn esto, estoa voidaan laajentaa muillekin aloille, esimerkiksi pelimonopolien estämiseksi joissakin jäsenvaltioissa. Ja tässä on myös sitten teknologian käyttö toiseen tarkoitukseen on tietenkin myös rahallinen kysymys tämä pääsyn esto tulee äh, vahingoittamaan EUn uskottavuutta tietotekniikan alalla. Miten me voimme kampanjoida äh, tiedon välityksen vapauden puolesta, jos me olemme ottaneet käyttöön semmoisen tehokkaan äh, sivulle pääsyn ehdon, eston, jota käytetään itse asiassa musiikkialan ja, ja pelimonopolien hyödyksi, eikä sillä pystytä pelastamaan lapsia tältä tällä alalla. Komissio ei nyt sitten ole riittävästi arvioinut vaikutuksia sellaisissa maissa, joissa tällaiset järjestelmät ovat jo toimimassa. Riskit ovat liian korkeat ja me e, emme voi ottaa käyttöön sellaista tekniikkaa, jota ei ole vielä koettu hyväksi, jota sitten jäsenvaltiossa ryhtäisiin täytäntöön panemaan. Me tarvitsemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla. Ne eivät ole pelkkiä symbolisia merkkejä. Tällä, tämä ehdotus riskeeraa sekä lastensuojelun että kansainväliset suhteemme. Kolmeksi, kolmanneksi haluaisin ottaa esille Euroopan komission valmistelevan työn. Komissio on tehnyt vaikutusten arvioiden, jotta pystyttäisiin yhdenmukaistamaan näitä, tätä poli, politiikkojen kehittämistä, jotta saataisiin hyvä sääntelykehys. Tällä alalla kuitenkin tarvitaan laatua, yhdenmukaisuutta Äh, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta. Mutta kuinka tehokas Euroopan komissio haluaa olla tässä asiassa, kun se ehdottaa pääsyn estoa ilman, että se äh, arvioi äh, tällaisen toiminnan vaikutuksia sellaisissa maissa, joissa se on jo käytössä. Yysin dialogi USAn kanssa tässä asiassa on jo käynnistynyt ja tämän toiminnan suhteellisuutta ei ole vielä arvioitu. Eli miksi tällaiset sivustot edelleenkin jäävät nettiin Tästä ei ole tehty mitään arvioida, arvioitua. Ja viittaisin Saksan sensuuriviraston tiedonantoon tai tiedotteeseen, jossa tätä asiaa käsiteltiin. Komissio on sanonut myös, että miten nopeasti tämmöinen eston relevanssi vähenee, koska tällaista lapsen hyväksikäyttömateriaalia on niin paljon enemmän, koska sitä siirretään hakkeroiduille palvelimille joita itse asiassa saattaa olla tämmöisiä ihan viettomia valokuvasivustoja, joihin siirretään sitten tällaista, tällaista laitonta materiaalia. Ja jotta nämä saataisiin sitten estosivulle, niin silloin tämä, tavo- tämä tavoite kohdentaa nämä e, sivuesto, sivujen estot vain laittoman materiaalin on mahdotonta, on mahdotonta tehdä. Sitten sattu, sattumanvarainen tai, te, tai tahallinen tiedon löytyminen on myöskin jäänyt arvioimatta. Sitten OECD on vähän aikaa sitten sanonut tutkimuksessaan, että tämä koko lähestymistapa saattaa olla jopa ihmisoikeussopimuksen vastainen. Komissio ei ole myöskään arvioinut sitä vaaraa, että sen sijaan, että sivustoa tutkitaan, niin sen, sille pääsy estetään. Ja, ja, tämä samalla tavalla sitten, tämä saattaa vaikuttaa myös täysin viattomiin ylläpitäjiin. Nämä unohdukset, näillä unohduksilla on valtavasti seuraamuksia tai seurauksia, ja nämä ovat todellisia seurauksia. Esimerkiksi, kuten monet tässä keskustelussa puhuneet, Tanskan yksi lobby on sanonut, että jotkut sivut pitäisi, niille pääsy pitää estää, ja mikä tahansa toiminta olisi tehokasta ja askel eteenpäin. Kuitenkin jos ajatellaan tehokkuutta ja suhteellisuutta ja, ja seurauksia, niin Tanskasta tuli pyyntö eh, estää pääsy tälle sivulle ja saman tien käyttäjän määrä lisääntyi 12 prosentilla. Joten tämä saattaa tosiaan vaikuttaa päin, niin juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mitä tarkoitus on jos tällaisia eh, tutkim, eh, arvioimattomia ehdotuksia komissio tekee, niin tällä alalla on täysin vastuuntunnotonta tehdä ehdotuksia. Jo siinä vaiheessa, kun tällaisia toimia ryhdytään toimeenpanemaan, niin niitä ei voi enää kumota. Ja jos nyt sitten ehdotetaan tällaista direktiiviä sen perusteella, että jäsenvaltiosta ei ole vielä lainsäädäntöä, niin se ei ole kuitenkaan vielä takuu siitä, että jäsenvaltioiden estotoimet toimivat kun jäsenvaltioissa nyt sitten on laajennettu tätä estotoimintaa sekä pelimonopoliin että musiikkiteollisuuden alalle, niin komissio on, nähnyt, on, on luvannut, että vaikka näin tapahtuu, niin sitä ei jatkossa tulisi tapahtumaan, mutta eihän tämä ole totta. Ja komissio sanoi, että nämä estot tosiaan rajoitetaan vain lapsipornografiasivuille, mutta näin ei voida tehdä. Komissio ei ole pystynyt vielä todistamaan tai näyttämään toteen, miten tällainen raja, rajoitus voidaan tehdä vain lapsipornografiasivuille. Tämä joka tapauksessa tulee leviämään muiden sisältöjen alalle myös neuvosto hyväksyy tällaiset, paperin, jossa kannatetaan myös pelisivustojen sulkemista, anteeksi estämistä. Ja on monta maasta, maata, joissa tätä estotoimintaa on laajennettu myös pelimonopolien alalle. Joten komission lupaus ei ole, komissio ei ole pystynyt lupaamaan, lupaustaan pitämään, ei komissio, eikä neuvosto, eikä jäsenvaltiot. Lopuksi haluan vielä sanoa, että pahoittelen sitä, tai pyydän tätä valiokuntaa tutkimaan nämä asiat ja ehdottamaan sellaista tekstiä, joka noudattaa toissijaisuutta, laillisuusperiaatetta ja saa kuitenkin jäsenvaltiot ottamaan vastuun kannettavakseen yhtä lailla kuin yksityiset yritykset. Tätä, tämä direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin rikollisuutta vastaan. He eivät voi enää piiloittua passiivisuuden, passiivisuuden nimissä, mutta siinä, sen takia tämä koko pääsyesto ehdotuksesta on poistettava. Ja pitäisi katsoa, että voimme tehdä niin, miten lapsen oikeuksien ylimääräisessä pöytäkirjassa on sanottu ja kaiken näköisissä muissa kansainvälisissä sitoumuksissa. Ja tällä, nyt pitää ryhtyä toimintaan, joka on myös tehokasta. Grazie. La parola. Kiitoksia paljon. Nyt puheenvuoro on Kristiana Di Paolilla. Hän on Pelastakaa lapset järjestön edustaja. sorry. Okay, sorry. Vorrei eh, ringraziare a nome del gruppo europeo di Save the Children che oggi qui rappresento. Pelastakaa lapset järjestön nimissä. Haluan kiittää rouva Angelillia ja kansalaisvapauksien valiokuntaa tässä parlamentissa siitä, että sain mahdollisuuden esittää kommenttini tämän uuden lasten hyväksikäyttöön puuttuvan direktiin, direktiivin osalta. Me olemme kansainvälinen järjestö, jo teemme työtä lastensuojelun avun ja tuen parissa. Olemme, me, järjestö on perustettu 1919 ja me teemme työtä yli 120 maassa. Meillä on myös 29 kansallista järjestön, kansallisen järjestön verkosto Pelastakaa lapset on tyytyväinen siitä, että EU pyrkii parantamaan lainsäädäntöään, jotta siitä kehittyisi tehokkaampi, paremmin päivitetty puite, jonka avulla voidaan puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja priistoon. Kuitenkin EUn pitää valvoa, että mahdollisimman hyvät toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön kaikissa jäsenmaissa, jotta hyväksikäytön uhrit voidaan tunnista ja että uhrit saavat kaiken mahdollisen tuen, jota he tarvitsevat. Tämä vastaa YK lasten oikeuksien yleissopimuksen vaatimuksia ja se menee siihen suuntaan, jossa pyritään takaamaan lasten parhaat edut ja tämä periaate. Pelastakaa lapset tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, jotka ovat myös täällä edustettuina tänään. Viime kuukausien aikana olemme tehneet konkreettisia ja täsmällisiä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on muuttaa tai parantaa joitakin direktiivin artikloja. Mutta aikaongelman vuoksi minä keskityn ainoastaan artiklaan, artikloihin, jotka liittyvät erityisesti tukeen, apuun ja ö, suojeluun, jota alaikäiset tarvitsevat. Kokemuksemme on jo osoittanut, ja tämä on tullut tällä aamullakin jo esille, että enemmistö uhreista pysyy vaiti, vaikka heitä edelleen hyväksi käytettäisiin ja uhrina olo siis jatkuu. Tämä on kuitenkin psykologinen seuraus. Ja silloin tästä seuraa se, että rikokseen, rikoksen suorittaja saa olla rauhassa, lapsi pelkää ähm, tekijän nimeämistä. Ja kaikesta tästä johtuen me tarvitsemme tehokkaita toimenpiteitä, jotta ensinnäkin nämä alaikäiset lapset, nämä alaikäiset uhrit voidaan tunnistaa. Ja artikla 15 on erittäin tärkeä, mistä on, siinä on positiivisia aineksia, niitä toimenpiteitä, joiden, joiden avulla pyritään tehokkaammin ö, tuomitsemaan ö, epäillyt ja riistot myös epäilytapauksissa ja myös voidaan tunnistaa ensimmäiset merkit mahdollisesta hyväksikäytöstä. Artikla 14 menee tähän suuntaan ja senkin avulla pyritään saamaan aikaan tehokkaampia toimenpiteitä. Haluan korostaa sitä, että nämä tutkimukset, jotka liittyvät alaikäisten hyväksikäyttötapauksiin ovat erittäin tärkeitä ja niissä täytyy ottaa koko ajan alaikäisten lasten parhaat edut ja oikeudet huomioon. Ja silloin kun on kyse alaikäisistä henkilöistä, on tärkeää, että väliin tulo toimenpiteet tehdään tai ne asetetaan keskeiselle sijalle myös lapsipornografia tapauksissa. Tämä on myös kansainvälisen lainsäädännön asettama pakote. Me tarvitsemme luottamuksellista ilmapiiriä, jolloin, jossa nämä asiat voidaan hoitaa. Usein on hyvin vaikeaa näissä lapsipornografiatapauksissa tunnistaa alaikäiset lapset, vaikka kuvat itsessänsä ovat jo selkeä näyte selkeä todiste tapahtuneesta rikoksesta. On kuitenkin vaikea tunnistaa uhreja. Artikla 14 kohta 4 puuttuu nimenomaan siihen, että jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet, jotta tutkintaryhmät tai yksiköt voivat tunnistaa rikosten uhrit. Ja tähän tarvitaan myös riittävät rahoitukselliset resurssit, riittävästi henkilökuntaa, jotta asia, tai tämä tavoite voidaan saavuttaa. Olemme jo tästäkin ongelmasta puhuneet tänä aamuna. Artikla 6 puhuu tällaisesta online kiristyksestä tai groomingista, houkuttelusta. Ja siinä pyritään ottamaan huomioon eri mahdollisuudet siitä, tästä tilanteesta, jossa on todellista hyväksikäyttöä todellinen rikos, joka kohdistuu alaikäiseen. Ja myös tämä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikäraja on asia, on asia, johon pitää puuttua 13-18-vuotiaana. Heitä ei enää suojata ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota tähän suojaikärajaan ehdotus korostaa mielestämme asianmukaisella tavalla suojelua ja nuorten uhrien kuulemista. He tarvitsevat erityistä, erityisiä toimia ja erityistä lainsäädäntöä. Toivomme, että tämän aamuisen keskustelun myötä artiklat 18 ja 19 vahvistet, että niitä vahvistettaisiin jotta Tämä tarkoittaa sitä, että siellähän on kyse erityistoimenpiteistä, joilla pyritään varmistamaan se, että, kansan, äh, että jäsenvaltiot asettavat kansallisen järjestelmän, jossa eri alat tekisivät yhteistyötä ja että eri virastojen välillä olisi koordinointia. Minä tässä viittaan erityisesti poliisiin, oikeuslaitokseen ja sosiaalipalveluihin. Meistä on hyvin myönteistä se, että suojelutoimia suunnitellaan alaikäisille myös tutkimusvaiheessa, eli siis koko menettelytavan aikana. Täytyy olla tarkkana, että tutkimusvaiheessa toimitaan siten, että lasten kärsimystä ei tarpeettomasti lisätä. Siellä täytyy ottaa huomioon kaikki alaikäisten oikeudet ja henkilökunnan täytyy olla hyvin koulutettua, jotta he osaavat ottaa huomioon alaikäisten tarpeet. Yleissopimuksessa, YK yleissopimuksessa on otettu huomioon ja nämä eri säännöt ja toivon, että myös Euroopan neuvoston yleissopimus otetaan huomioon silloin, kun Euroopan parlamentti tekee tästä direktiivistä lopullisen päätöksensä. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoron seuraavana herra Francis Jacobsille. Pyydän, että hän tulee tänne eteen istumaan ja sen jälkeen myös Theo Nooten ja John Carr saavat puheenvuoron. Allora, io darei subito la parola. No niin, ilman tässä tai viivyttelemättä annan puheenvuoron herra Jacobsille, joka on Euroopan kadonneet lapset järjestön pääjohtaja. Ja pyydän anteeksi, että minun täytyy ehkä taas käydä ulkopuolella äänestämässä valiokunnassa. Madam Chairman. Puheenjohtaja, on suuri kunnia olla tänään puhumassa tässä kokouksessa. Vuosien Euroopan yhteisön tuomioistuimen julkisasiamiehenä tiedän, miten asioita Nimittäin nyt edustan Euroopan liittoa, lasten hyväksikäytön vastaista liittoa. Meidän jäsenemme ovat jäsenvaltioita 24 järjestöä niistä 16 jäsenvaltiossa ja, ja Sveitsistä. Meillä on suuri kokemus lasten, paljon kokemusta lasten hyväksikäytöstä ja olemme myös olleet hyvin aktiivisesti Euroopan rahoituslaitosten liittoutuman toiminnassa. Kansalliset elimemme toimivat aktiivisesti ihan eturintamassa. Me pyrimme auttamaan heitä Euroopan unionin tasolla jotta voitaisiin rajat ylittäviin ongelmiin puuttua, koska ne tänä päivänä Euroopassa ovat laajentuneet ja haluamme edustaa heidän etujaan Euroopan parlamentissa ja Euroopan komissiossa. Me olemme konsultoineet kansallisia elimiämme tähän konsultaatioon liittyvistä kysymyksistä. Ja vaikka ole, emme ole täysin yksimielisiä, niin uskon, että Euroopassa me voimme puhua nyt sitten yhdellä äänellä. Me pidämme hyvänä tätä ehdotettua direktiiviä. Sen tarkoituksena on korvata eh, eh, puitepäätös, jonka osalta komissio meitä konsultoi. Me pidämme hyvänä Euroopan parlamentin uutta roolia tässä äh, lainsäädäntöprosessissa, joka Lissabonin äh, sopimuksen voimanastumisen myötä on muuttunut siis, ja pidämme hyvänä, että mekin saamme täällä kommentoida asiasta. Tässä lyhyessä ajassa koitan keskittyä vain moneen, muutamaan kohtaan. Lähinnä sellaisia lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, mutta kuitenkin tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä yleisemminkin. Ja jotta voisin tämän aikani käyttää hyödyksi, niin en aio semmoisista asioista puhua, joissa olemme yhtä mieltä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, vaan keskityn sellaisiin aloihin, joita e, muut eivät ole niin paljon korostaneet ja niihin, joista keskusteluissa kansalaisjärjestöjen kanssa meidän järjestömme kanta on hieman erilainen, tai minun järjestöni kanta on erilainen. Tähän alkuun haluaisin korostaa, niin kuin komissio teki perusteluosassaan, kuinka tärkeää on, että sekä neuvosto että Euroopan parlamentti, jotka ovat yhdessä tällä alalla lainsäätäjinä, pitävät mielessä jatkuvasti sen, että lapsen etu on se ensimmäinen argumentti, johon kaikki lapsiin liittyvät toimet kohdistetaan. Tämä periaate on Euroopan perusoikeuskirjan artiklassa 24 kohdassa 2, artikla 24 kuulostaa tältä. Kohta 1. Lapsilla on oikeus sellaiseen suojaan ja hoitoon, joka on heidän hyvinvoinnilleen tarpeen. Kohta 2. Kaikissa toimissa, jotka liittyvät lapsiin, ovat nämä julkisen tahon tai yksityisen tahon toimia, pitää ensimmäisenä ottaa huomioon lapsen etu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ihan selkeästi ja yksiselitteisesti on, te, on säädellyt, että oikeuksien suojelu ei, ei vain rajoitu puuttumattomuuden negatiivisen periaatteeseen, vaan se pitää sisällä myös positiivisen velvollisuuden kriminalisoida sellaiset rikokset, jotka kohdistuvat henkilöä kohtaan ja myös yrityksiä. Ja, ja tuomioistuin sanoi, lainaan seksuaalinen väärinkäyttö on kiistatta sellaista väärinkäyttöä, jolla on valtavasti vaikutuksia uhriin. Lapsilla ja muilla, muilla on oikeus valtion suojeluun sellaisessa riittävän tehokkaassa pelotemerkityksessä. Tämä on KU vastaan Suomi asiassa. Ja haluaisin teitä, pyytää teitä lukemaan tämän ihmisoikeustuomioistuimen tuomion. Tässä selvästi näkyy, miten ilmaisunvapaus ja lapsen oikeuksien suojelu tasapainotetaan ja miten lapsen oikeudet ovat ensisijaiset. Nyt sitten direktiivistä. Haluaisin ensinnäkin korostaa, että me tuemme komission kantaa siitä, että direktiivi on yhdenmukainen subsidiariteetti- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaan. Toissijaisuusperiaatteen osalta komissio sanoo perusteluosassaan täysin vakuuttavasti ja itse asiassa internetin osalta sellainen ala, jossa subsidiariteetti joskus on johtanut protesteihin, niin olisi hyvin vaikea ajatella sopivampaa alaa EU-tason toimiksi, koska internet on jo luonteeltaan rajat ylittävä ilmiö. Mitä sitten tulee suhteellisuusperiaatteeseen, niin on täysin itsestään selvää, että sellaiset toimet, joita direktiivi ehdottaa, ovat kiireellisiä ja tarpeellisia tavoitteeseen pääsemiseksi, ja tässäkään ei oikein vastaväitteille ole tilaa. Seuraavaksi haluaisin korostaa sitä, kuinka hyvin tärkeää on olla johdonmukaista Euroopan neuvoston Lansaroten yleissopimuksen kanssa. Se on kansainvälisesti kaikista pisimmälle menevä teksti. Se sitoo jo joitakin EU-jäsenvaltioita, joiden on pitänyt muuttaa lainsäädäntöään sen mukaiseksi. Meidän kannaltamme olisi, olisi, hyvin toivottavaa, että direktiivikin olisi johdonmukainen tämän yleissopimuksen kanssa, ellei ole täysin perusteltuja syitä päätyä toisenlaiseen ratkaisuun. Tässä yhdenmukaisuudessa olisi monia etuja. Ensinnäkin ja valtiot eivät joutuisi noudattamaan erilaisia velvoitteita samasta aiheesta ja se vähentäisi epävarmuutta ja monimutkaisuutta tällä alalla lähinnä rikosoikeuden alalla, jossa varmuus, selkeys ja mahdollisuuksien mukaan myös yksinkertaisuus ovat erittäin tärkeitä. Ja se välttäisi myös sen, että Euroopassa olisi kahdenlaiset normit, yhdet, normit, yhdet jotka koskisivat Euroopan unionin 27 jäsentä ja toiset, jotka koskisivat Euroopan neuvoston 20 jäsentä. Ja tämä helpottaisi myös direktiivin hyväksymistä ja, kaik- ja sen täytäntöönpanoa. Ja ennen kaikkea on sellaisia aloja, joissa yleissopimus olisi parempi direktiivin nykyisen tekstin verrattuna tai, tai niihin tarkistusehdotuksiin verrattuna, joita on ehdotettu. Direktiivissä on useita osia, joissa me ja muutkin ovat sitä mieltä, että olisi parempi pitää Lansaroten, tai, tai viedä eteenpäin Lansaroten ratkaisua, eikä niitä direktiivin ehdotuksia, joita on tehty. Nyt en ehdi kaikkia mainitsemaan näistä kohdista, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että yhdenmukaisuus yleissopimuksen kanssa on jo sinällään toivottava tavoite. Se ei millään tavalla kuitenkaan vähennä direktiivin lisäarvoa eikä siksi, että direktiivillä on etuna se, että se olisi hyväksy, parlamentin ja neuvoston hyväksymänä. Se olisi kaikkia jäsenvaltioita juridisesti sitova. Ja ehkä täytäntöönpano toimet komissiossa voidaan to, tarpeen mukaan ja, ja sitten, sitä, sitten Euroopan ö, unionin tuomioistuin tulkitsisi varmistaakseen, että tätä direktiiviä tulkitaan koko Euroopan, oikeudessa samalla, Euroopan unionissa samalla tavalla. Joka tapauksessa, kuten eilen tuli esille, Euroopan neuvoston puheenvuorossa direktiivi ei saisi mennä jäädä ainakaan Euroopan neuvoston säädösten ja yleissopimusten alle. Ja tämä olisi ainakin tämä minimitavoite eikä saisi joista olla myöskään mitään opt-out-mahdollisuuksia direktiivistä, koska se luo yhdenmukaiset normit kaikille jäsenvaltioille. Haluaisin lyhyesti kommentoida joitakin asiakysymyksiä tässä direktiivissä. Ensinnäkin tässä on kysy vähimmäisrangaistuksista. Direktiivi säätää tietyin osin minimi enimmäisrangaistuksista. Esimerkiksi enimmäisrangaistu ei saa olla vähempää kuin kymmenen vuotta äh, vankeusrangaistusta. Ja tämä on arvokas äh, viesti siitä, kuinka äh, vakava tämmöinen rikomus on. Jos pitäisikö direktiivin myös sitten määrittää vähimmäisrangaistus, se on ihan eri käsite, eli tämä rangaistus ei saisi olla vähempää kuin kaksi vuotta vapausrangaistusta. Meidän mielestämme näin ei pitäisi vähimmäisrangaistus ei ole useidenkaan jäsenvaltioiden rikosoikeudessa mitenkään tunnettu konsepti. Ja senpä takia jäsenvaltioiden jäsen, tuomioistuimilla pitäisi olla harkintavalta harkita, mikä on tämä äh, rangaistus, äh, minimi enimmäisrangaistus ei tietenkään mitenkään vaikuta tuomioistuinten harkintavaltaan. Ja kuitenkin nämä vakavat äh, seksuaalirikokset, niiden osalta minimirangaistus e, olisi väärä viesti. Saattaa olla nimittäin joitakin poikkeustapauksia, jossa mikään vankeusrangaistuksen ehto ei olisi soveltuva. Ja saattaa olla, että sitten hoito, jonkunnäköinen kuntoutushoito vankilan ulkopuolella olisi parempi ratkaisu. Ja saattaa olla sellaisia perustavaa laatuja, laatua olevia periaatteita joissakin jäsenvaltioissa, joissa vapausrangaistuksen käyttöönotto ei ole soveltuva. Toiseksi olisi myös hyvä ottaa mukaan direktiivin sellaisia säädöksiä, joissa – laajennetaan syytteeseen, syytteen nostoaikaa lapsi, lapsen hyväksikäyttötapauksessa. Tällainen määräaikojen pidentäminen olisi myös yhdenmukainen Lansaroten yhdessopimuksen kanssa, koska hyvin usein pitää antaa riittävästi aikaa, jotta syyttäjä voi sen jälkeen vielä asiaa tutkia, kun lapsi on saavuttanut täysikäisyyden. On tunnettu, että monet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneet lapset eivät monista syistä voi nostaa kannetta tekijöitä vastaan ennen täysi-ikäisyyttään. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että hyvin vakavien rikosten osalta lapsella on riittävästi aikaa saavutettuaan täysikäisyyden nostaa syyte. Ja silloin syyttäjälaitos voi tosiaan asiassa edetä. Lopuksi haluan tässä yhteydessä vielä tuoda esille kysymyksen, joka on ollut usein esillä, nimittäin tällaisten hyväksikäyttömateriaalin pääsyn esto. Me kannatamme tätä väliaikaisena toimenpiteenä e, sillä aikaa, kun niiden poistoa työstetään. Tällainen pääsyn esto on subsidiariperiaatteen mukainen toimenpide, Haluan kuitenkin myös sanoa, että tämmöinen pääsyn esto on kuitenkin lapsiuhrien ensimmäinen suojelun aste. Me olemme kuulleet, että tällaista ei saisi tehdä. Kuulimme eilen, että tietosuojaperusteella tällaista estoa ei saisi tehdä. Mutta meidän mielestämme direktiivin tekstissä on riittävästi suojalausekkeita, nimittäin artiklassa 21.2 kohdassa, joilla, pyritään tällä, joilla voidaan tällaiset argumentit kaataa. Me kuulimme myös ilmaisun vapauden argumentin ja tiedonvälityksen vapauden argumentin, mutta on täysin mahdotonta sanoa, että seksuaali, seksuaalisen hyväksikäytön kuvia ei voisi estää ja tämä estäminen olisi ilmaisuvapauden sopimatonta rajoittamista. Tätä argumenttina emme voi hyväksyä ja se on itse asiassa yhdenmukaista myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion kanssa siinä asiassa, johon äsken viittasin. Me emme myöskään hyväksy sitä, että jos esto esto mahdollistetaan seksuaalisen materiaalin osalta, niin silloin sitä voitaisiin laajentaa muille aloille, estää piraatin, piratismin, internetpelaamisen ja muuta. Mutta nämä kaikki pitää arvioida tapauskohtaisesti, eikä tätä tämän takia voida estää sitä, että lapsipornografisen materiaalin sivuille pääsy estetään joten periaatteessa emme voi hyväksyä tällaisia estoa vastaan olevia argumentteja. Minä toin esille tärkeitä periaatekysymyksiä. On paljon muitakin kysymyksiä, jotka, ovat, jotka ovat yhtään sen vähemmän tärkeitä, mutta aikasyystä en ehdi niitä käsitellä. Tämä liittyy kysymyksiin kuten seksuaalinen suojaikäraja, ikäraja, jossa pitäisimme parempana Lansaroten muotoilua, joka on laillinen ikä harjoittaa seksuaalista toimintaa. Ja haluaisimme korostaa myös sitä, että pitäisi laajentaa säädökset tuopaikkahakijoiden screeningin suhteen esimerkiksi Euroopan unionin liikkumisvapauden tilanteessa tarvitaan EU-tasoista lainsäädäntöä tämän osalta ja oikeushenkilöiden, äh, se oikeushenkilöiden rankaisu pitäisi olla tärkein ja sitten pitäisi olla mahdollista myös rikoksen tuottu takavarikoida ja sanktioida näitä oikeushenkilöitä. Ja haluaisimme myös korostaa sitä, että tutkimuksen, tutkimusten suorittaminen pitäisi olla mahdollista lyhyessä ajassa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka halusin tuoda valiokunnan tietoon. Toivottavasti tämä on ollut hyödyllinen ja toivomme erityisesti, että meillä on mahdollisuus jatkossakin keskustella Euroopan parlamentin kanssa tämän direktiivin puit, kysymyksistä. Kiitän teitä kaikkia. Oh, uh, Kiitoksia. Ja nyt seuraavana puhujana John Carr. European NGO Alliance for Child Safety Onlineista, Enaskosta. Hyvää huomenta ja näin alkuun haluaisin kiittää valiokuntaa tästä kunniasta ja mahdollisuudesta saada olla täällä tänään, jotta voin puhua tästä erittäin tärkeästä direktiivistä. Kuten kuulitte, puhun eurooppalaisen kansalaisjärjestön nimissä ja kansalaisjärjestössämme on noin 20 järjestöä eri maista Euroopan unionista, kuten myöskin yhdistyksiä eri puolilta. Monet järjestöistä ja varsinkin ne, joiden kanssa itse olen ollut läheisimmässä yhteistyössä, työskentelevät läheisessä yhteistyössä – satojen tuhansien lasten kanssa, jotka ovat joutuneet uhriksi. Mukaan lukien ne, joita on seksuaalisesti väärinkäytetty, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väärinkäytön uhriksi silloin, kun internet on ollut avainasemassa tuon väärinkäytön helpottamisessa. Ja jossa sitten tuon väärinkäytöstä kertovia kuvia on julkaistu internetissä. Monet niistä järjestöistä, joiden kanssa työskentelen, joita edustan, ovat suoraan yhteydessä ja tarjoavat yksityiskohtia, tarjoavat myös tukea, psykoterapiaa ja neuvontapalveluja näiden rikosten uhrille, joista tässä tänään keskustelemme. Ja toivon, että niissä kommentoissa, joita tänä aamuna esitän, ymmärrätte, että minun panokseni keskusteluun ei pelkästään ole joku abstrakti tilannearvio näistä tärkeistä periaatteista, joista keskustellaan, vaan myös kyseessä on näkemys, joka hyvin pitkälti pohjautuu lasten oikeuksiin niissä järjestöissä, jotka ovat Inakson jäseniä. Meidän näkemyksemme tästä direktiivistä on hyvin pitkälti poliittinen haaste – direktiivi toteaa poliittisesta näkökannasta katsoen, että kuka puhuu heikkojen väärinkäytettyjen puolesta, kuka puhuu niiden lasten puolesta, jotka ovat joutuneet näiden äh, rikosten uhriksi, varsinkin nämä lasten väärinkäyttökuvat, joihin viitataan artiklassa 20, niiden estäminen. Politiikassa on kysymys prioriteeteista ja kysymys tässä on hyvin selvä miten tärkeänä parlamentti pitää lastensuojelua suhteessa muihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Sekä politiikassa että elämässä muuten on aina muitakin kilpailevia tavoitteita. Haaste poliitikoille ja poliittisille toimielimille on se, että tulee tehdä päätös siitä, mitkä intressit, mitkä ryhmät ovat niitä, joita halutaan asettaa etusijalle. Kaikki tässä keskustelussa osalliset toteavat, että luonnollisestikin valittelevat näitä kuvia, mutta toimet kuitenkin puhuvat paljon kovempaa kuin pelkkä sanahelinä. On ihan selvä sanoa, että valitellaan nyt vain ja ollaan tätä vastaan ja voi että miten kammottavaa se on, että näitä kuvia levitellään. Ainoa, millä on merkitystä, on se, mitä käytännössä tehdään, kun pyritään rajoittamaan kuvien levittämistä. Ihan selvästi sanoen siis, yksikään lapsi ei voi suostua omaan raiskauksensa. Yksikään lapsi ei voi antaa suostumustaan siihen, että tuon raiskauksen kuvat levitellään maailmalle. Jos noissa kuvissa ei ole mitään muuta, niin ainakin niissä on silloin törkeä lapsen yksityisyyden rikkomus kyseessä. Kaikki toimenpiteet, jotka edesauttavat sitä, että voidaan välttää näiden kuvien levittämistä, niihin tulisi tarttua kaksin käsin. Ja joka ikinen toimenpide, jonka avulla voidaan vähentää niiden levitystä, niitä tulisi ehdottomasti tukea. Tietysti meidän näkökulmastamme katsoen, ja kaikki olemme tässä samaa mieltä siinä, että poistaminen on paras menetelmä. Mutta se, että todetaan, että halutaan poistaa joka ikinen kuva ja kaikki rikollisuudet, tuomi, rikolliset tuomittua, niin sehän nyt on ihan vain illuusio. Se on alibi sille, ettei tehdä yhtään mitään. Edelleen nämä kuvat ovat internetissä. Samalla lasten oikeuksia jatkuvasti poljetaan. Lasten oikeus siihen, että nämä kuvat poistetaan, ei koskaan saa vastausta, jollei tueta niitä vaatimuksia, joita artikassa 21 on esitty estämisestä. Me totesin, että luonnollisestikin poistaminen on parempi, mutta kysymys onkin siitä, että mitä tehdään niissä olosuhteissa, jossa poistaminen on mahdotonta. Ja siihen asti, kunnes poisto on mahdollista, niin meistä pääsyn esto on erittäin arvokas työkalu kuulin, että täällä mainittiin, että pääsyn esto ei ole mitään ö, määriteltyä teknologiaa. No, jo ne yritykset, jotka sitä käyttävät, kyllä käyttävät sitä hyvin. Deutsche Telekom, yhdistyneessä kuningaskunnassakin käytetään, Orange, France Telecom käyttää näitä estoluetteloita, Telefonica, Espanjassa ja monissa muissa maailman maissa käytetään tällaista estoluetteloa. Telekom Italia, Google, Microsoft, Teliasonera Skandinaviassa. BT, Vodafone, Virgin, äh, pitäisikö niitä kieltää äh, estoteknologian käytössä, en oikein usko. Pääsyneistoa tapahtuu myös niissä maissa, jotka ovat ehdottoman demokraattisia ei, siellä vapaa ilmaisun oikeus suinkaan mihinkään ole hävinnyt Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Isossa Britanniassa ja niin edelleen. Vaikka usein todetaankin, että pääsyn esto saattaisi johtaa jonkunnäköiseen ilmaisunvapauden ja demokraattisten oikeuksien rajoittamiseen. Ei se ole totta, se on hyvin rajallinen toimenpide. Direktiivi tekee aivan selväksi sen, että se onkin myös rajallinen käytöltään. Ja siitä syystä me tuomme sitä. Me emme tue, että sitä käytetään mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tietysti on selvää, että pääsynestoa voidaan kiertää. Kyllä jotkut ihmiset voivat edelleenkin päästä katsomaan näitä kuvia, ainakin ne, jotka ovat riittävän määrätietoisia, joilla on riittävästi tietoa. Mutta miljoonat ihmiset eivät kykene siihen. Heillä ei ole sitä määrätietoisuutta kiertää näitä säännöksiä. Tietysti on myös totta, että on muita internetin osia, joissa näitä kuvia voi saada käyttöönsä vaikkapa vertaisverkoissa tai uutisryhmissä. On totta, että että niitä on vaikea tällä tavalla jäljittää, mutta se, että näitä muita välineitä on käytössä, ei se mikään syy ole siihen, että ei tehdä jotain niillä alueilla, jossa voidaan tehdä jotain joissa voidaan saada vaikutuksia aikaiseksi, esimerkiksi internetissä, jossa esto toimii. Ei se millään tavalla puutu sitten vertaisverkkoihin tai muihin ryhmiin, jotka toimivat. Ei kukaan sitä ole sanonutkaan. Nyt tässä keskustellaan menetelmästä, joka toimii netissä muuten. Olemme kuunnelleet täällä ihmisiä, jotka ovat todenneet, että he eivät tue tätä pääsyn estoa ja pelkäävät sitä, miten sitä käytetään vaikka maissa, jossa lääkkeiden tilaaminen internetistä on, kysym, on tärkeä kysymys, tai vaikkapa uhkapelit, tai millä tavalla sitten musiikkiteollisuus tähän suhtautuu. No nyt pitäisi puhua selvästi siitä, mitä täällä ehdotetaan. Sanotaanko täällä nyt sitten, että tähän ryhdytään vain, kunhan uhkapelitilanne voidaan pitää entaisenaan. No, pitääkö nyt sitten lapsen oikeuksia suojella ja onko se asia, joka on osa tätä neuvottelukysymystä silloin, kun puhutaan musiikista tai uhkapeleistä. Aikooko parlamentti tosissaan sanoa, että lasten suojaaminen ja lasten väärinkäyttökuvien levittäminen internetissä on vain jollain tapaa jonkunnäköisen sopimuksen osa. Eivät väärinkäytetyt lapset ole mitään neuvotteluobjekteja ei ole mitään moraalista oikeutta suhteuttaa tätä Hollywoodin oikeuksiin tehdä voittoa. Me emme saa sallia sitä, että pohditaan sitä, millä tavalla näitä voidaan käyttää muualla. Ja se ei saa hämärtää ajatteluamme tässä suhteessa. Aivan kun kertoo niin lapsille, jotka on raiskattu, joiden kuvat on laitettu internettiin, että emme kykene heitä suojelemaan. Emme kykene suojelemaan heitä nöyryytykseltä, sillä jos teemme näin, niin se merkitsee sitä, että Pohjois-Korean hallitus toimii huonosti. Näinkin on esitetty. Että se antaisi hyvät mahdollisuudet totalitaristisille hallinnoille toimia. Minun näkemykseni mukaan, jos katsotaan Pohjois-Korean hallitusten toimia, niin tuskin se nyt tarvitsee mitään rokkaisua täältä Euroopan parlamentista. Tuskinpa se odottelee sitä, että nähdään tämän keskustelun lopputulokset ja päättää vasta sitten, aikooko se, se käyttää istoteknologiaa vai ei. Loppujen lopuksi on myös naurettavaa mainita, että pääsyn estoa ei voitaisi käyttää siitä syystä, että vain huonot ihmiset käyttävät tätä huonoihin tarkoituksiin. Jos tuota logiikkaa seuraillaan, niin kaiken näköiset asiat, joita saadaan käyttöön, lääkeaineet, jota käytetään sairaalassa, ne kiellettäisiin ihan vain sitä varten, että erilaiset huumeveikkoset niitä tilailevat. Aseet, no kyllä aseita voi käyttää erittäin huonoihin tarkoituksiin. Kyllähän niitä voi käyttää vaikka rottia ampumiseen sen lisäksi. Emme me voi sanoa sen takia, että tietyt asiat eivät ole olemassa, vaan sen takia, että pahat ihmiset tekevät niillä pahoja asioita. Meidän tulisi näin kyetä hälventämään näitä epäilytä. Tietysti suodattamista voidaan käyttää huonoihin tarkoituksiin. Me emme sitä ehdota. Me ehdotamme yksinkertaisesti, että sitä käytettäisiin hyviin tarkoituksiin jotta voitaisiin suojella lapsia. Lopuksi totean vielä kerran, että tässä on kyseessä poliittinen kysymys. Kenen puolella parlamentti on? Minä toivon, että parlamentti puolustaa sorrettuja lapsiuhreja, joiden kuvia välitetään laittomasti internetissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt viimeinen puhuja, herra Norten, joka on Ekpatista. Olkaa hyvä. Thank you for giving me the floor. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron ja mahdollisuuden puhua teille minun täytyy sanoa, että minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä aikaisemmat puhujat ovat sanoneet eh, esimerkiksi sivustojen, sivustolle pääsyn estosta ja näistä aiheista ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa monista asioista. Olen hieman pettynyt, että näin paikalla niin vähän parlamentin edustajia. Onko tämä jonkinlainen viesti siitä, että ongelmaa ei nähdä tärkeänä asiana keskusteltavaksi. Tiedän, että oli joitakin liikenneongelmia, mutta minä olin paikalla kuitenkin kahdeksan paikalla ja pääsin siis tänne. Mutta hieman tästä järjestöstä. ECPAT on järjestö, joka pyrkii estämään lasten prostituutiota, torjumaan pornografiaa ja lapsikauppaa. ECPAT pyrkii rohkaisemaan kansalaisyhteiskuntaa, jotta lasten oikeudet otettaisiin huomioon ja niitä suojatta, oikeuksia suojattaisiin kaikenlaisissa mainituissa yhteyksissä. Meillä on kansainvälistä verkostoa ja yhteistyötä monissa kymmenissä maissa ja me olemme aktiivinen toimija 15 maassa. Me haluamme käsitellä lasten ähm, prostituutioin ja lasten hyväksikäyttö matkailuun, erityisesti kolmansissa maissa. Tämä on lasten muoto, jota käyttävät ne ihmiset, jotka matkustavat yhdestä paikasta toiseen. Heillä on siis seksuaalista kanssakäymistä alaikäisten kanssa. Ja tämä on siis tällaista lapsiprostituutioturismia. Ja lapsi voi olla, lapsi voi siirtyä maasta toiseen tai olla yhdessä maassa. Usein on myös vahva linkki lapsikauppaan. Lapsia kaupataan ja kuljetetaan tällaisiin mm, turismikohteisiin ja siellä lapset tarjoavat siis seksipalveluja. Nämä on kyse tällaisista hyvin vilkkaista turistikeskuksista ja matkailukohteista ja on tärkeää, että nämä lapsiin, kohdist, lapsiin kohdistuvaa seksiturismia harrastavat aikuiset, aikuiset menevät näihin kohteisiin. Lisäksi internet on myös vahvasti mukana näissä hyväksikäyttötapauksissa ja lisäksi nämä eri muut lasten hyväksikäyttömuodot, niitä yhdistetään – lapsiin kohdistuvaan seksiturismiin. Siksi lapsipornografialla on myös vaikutus ja oma linkkinsä lapsikauppaan ja lapsiseksiturismiin. Kuitenkin olemme saaneet hyvin lupaavia tuloksia, kun ajatellaan lainsäädäntöpuolta. Lainsäädäntöä on vahvistettu monissa maissa, mutta poliisi voi toimia silloin, kun se on saanut ilmoituksen. Ongelma on se, että suuri yleisö ei ole tietoinen lapsiin kohdistuvasta seksiturismista ja näin ollen erilaisia tarvittavia toimenpiteitä ei ole valmiina olemassa. Mitä voi tehdä, jos näkee, että mies istu, istuskelee 15-vuotiaan tytön kanssa ja tyttö näyttää melkein aikuiselta ja molemmat näyttävät olevan aivan tyytyväisiä tilanteeseen? Voiko silloin puuttua tilanteeseen? Meidän pitäisi kuitenkin saattaa tai kampanjoida valistuksen ja tietoisuuden parantamiseksi, jotta tällaiset lapsiin kohdistuvat äm, seksi äm, äh, rikolliset saataisiin vastaamaan teoistaan. Meillä on kuitenkin puutetta yhteistyössä eri maiden välillä. Lisäksi lainsäädännössä on puutteita. Myös kysymykset, jotka liittyvät lasten suojaikään rajaan, ovat asioita, joita ei ole vielä lisäksi käsitelty lapsiin kohdistuva seksiturismi pyritään saamaan tuomituksi. Kansalaisjärjestöt pyrkivät nopeuttamaan toimenpiteitä ja näiden kansalaisjärjestöjen mukana olo on tärkeä myös tapaus äskettäin Kalkutassa 2006 vuonna oli, oli tapaus, joka tuli tietoisuuteen, kun kansalaisjärjestön edustaja otti sen esille. Kuitenkaan äm, toimenpiteisiin ei ryhdytty. Ja eri järjestöt tekivät yhteistyötä ja 2007 muutama vuotta, muutama vuotta myöhemmin itävaltalainen ää, äh, hyväksikäyttäjä tai rikollinen sitten vihdoin saatiin vastaamaan teoistaan. Ja meistä tämä direktiivi on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta meistä olisi hyvä, että sitä linjattaisiin samalla, samaan suuntaan kuin Lanzaroten yleissopimusta. Siksi meillä on joitakin suosituksia artiklassa kaksi määritelmissä. Meistä tämä lapsiin kohdistuva seksiturismi pitäisi määritellä lasten, lapsiin kohdistuvana hyväksikäyttönä, jossa äh, hyväksikäyttäjä matkustaa siis maahan, jossa hän saa helposti yhteyksiä lapsiin. Me haluaisimme myös, että viitattaisiin siihen, että tämä asia otettaisiin huomioon myös niiden henkilöiden kannalta, jotka ö, todellakin matkustavat pystyäkseen kohdistamaan seksiturismia lapsiin. Lisäksi artiklassa 4 puhutaan seksuaaliseen riistoon liittyvistä rikoksista ja silloin kun tällaisia palveluja halutaan ostaa, se vaatii paljon valmistelevia toimia. Sitten artikla 6, lasten houkutteleminen seksuaalisessa tarkoituksessa, siinä haluaisimme myös viittais, viittauksen kansainvälisen lain ö, määrittämään suojaikään rajan ja se pitäisi poistaa. Kaikki, jotka ovat alle 18-vuotiaita, pitäisi olla tässä mielestämme sen muotoilu. Sitten Artikla 7, yllytysavunanto, yritys ja valmistelu. Äh, nythän ei ole kyse ainoastaan matkustamisesta, on myös muunkin ty- tyyppisiä valmistelutoimia, ja täm, nämä, nämä viittaavat myös artiklaan 6. Sitten väliaikainen tai pysyvä sulkeminen niiden palvelujen tarjoajien osalta, jotka ovat syyllistyneet rikollisiin toimiin pitäisi myös lisätä. Jäsenmaiden pitäisi artiklassa 14, kun puhutaan tutkinnasta ja syytteeseenpanosta, jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet ja antaa erityistä koulutusta henkilökunnalleen silloin, kun on kyse tällaisista tapauksista. Artiklassa 15 puhutaan ilmoituksen tekemisestä, epäil, kun on epäilyä seksuaalisesta riistosta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ja tässä pitäisi olla EUn kattavaa yhtenäiset tunnistamiskäytänteet. Lisäksi artiklassa 16 lainkäyttövalta siinä haluaisimme kohdan kolme, jossa puhutaan näistä opt-out-mahdollisuudesta, koska siinä saattaa olla tiettyä ristiriitaa joidenkin muiden sääntöjen kanssa. Lisäksi artiklassa 17 puhutaan henkilöistä, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä lasten kanssa. Artikla 37 on myös kohta, jossa pitäisi puhua näistä rekistereistä. Nämä tiedot tulevat hyvin monisista lähteistä, taksin kuljettajilta, vanhemmilta, muilta matkailijoilta tai tilanteessa, jossa, jossa henkilö on joutunut kiinni pienemmästä rikoksesta. Mutta nämä tutkimukset ovat hyvin kalliita ja niihin kuluu aikaa silloin, kun on kyse useamman maan välisestä yhteistyöstä. Media kiinnittää paljon asiaan huomiota mutta me haluaisimme korostaa kaikkien viiteryhmien välistä yhteistyötä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Silloin kun joku tällainen henkilö on pidätetty, jos syytetty pääsee vapaaksi takuuta vastaan, hänellä on mahdollisuus tuollaisessa tapauksessa kadota. Ja pitäisikin tarjota uhreille enemmän pitkän aikavälin ratkaisuja ja ö, keinoja, joilla heidät voidaan kuntouttaa takaisin normaalin elämään. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun pyrimme parantamaan tilannetta ja haluamme vielä kiittää mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro, kommentoida direktiiviä ja mahdollisuudesta auttaa tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitos. Uh, Kiitos herra Nouten. Ei nyt kaikkien jäsenten intressejä kannata tässä asettaa kyseenalaiseksi. Täällä on monta valiokuntaa uh, päällekkäin tänä, ilta, tänä aamupäivänä kokoontuu ja tämä tarkoittaa, että valiokunnissa äänestetään ja sen takia jäsenten pitää istua siellä äänestämässäkin. Nyt herra Brons on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä Selström totesi, että 1852 ihmistä oli tunnistettu näistä kuvista. Hän sanoi, että kyseessä on pieni määrä. Aihan taitaa olla poistunut, hän ei ole enää siellä edessä. Hän sanoi, että kyseessä on pieni osa, mutta miksi se on pieni osa ja miksi? Sitten Robin sanoi URL. No, minä en nyt tiedä, mitä URL tarkoittaa, mutta Palataan siihen myöhemmin. 96,9 prosenttia laajakaista käyttäjistä hyödyntää yrityksiä, palveluntarjoajina yrityksiä, jotka tekevät yhteistyötä nettisivustojen poistamisessa, mikä merkitsee sitä, että 1,4 prosenttia laajakaista mm, käyttäjistä käyttää muuta. No nuo 1,4 prosenttia, valitsevatko he teidän mielestänne tahallisesti sellaisia palveluntarjoajia, jotka eivät tee yhteistyötä tällä alalla vai onko tällainen valinta aivan sattumanvaraista ja viatonta? Ja kysymys on sitten, että mitkä nämä tällaiset palveluntarjoajat ovat, jotka eivät tätä yhteistyötä tee. Tekevätkö he sitä tahallisesti vai ihan pelkästään ovatko tietämättömiä tästä asiasta vai huolimattomia? Ja sitten täällä puhuttiin pääsyn estosta, siitä, että se saattaisi estää pääsyä sellaisille nettisivustoille, jotka eivät liity lasten väärinkäyttöön. Ja sitten kun puhutaan uhkapelimonopoleista, niin käytetäänkö tuota koskaan poliittisiin tarkoituksiin, jotta voitaisiin estää sitä, että jäsenvaltioiden kansalaiset pääsisivät sellaiselle poliittisille sivuutustoille, jota heidän hallituksensa eivät hyväksy. Jos näin on, niin silloin ehdottomasti vastustaisin sitä. Toisaalta täytyy olla täällä toisten kanssa samaa mieltä siitä, että se, että asiaa väärinkäyttää jollakin alueella, niin en ymmärrä, miksi sitä ei voida käydä kuitenkaan tällä alueella. Vaikka tietysti mainitsitte yhden asian, tämä Deep Packet, oliko siinä kyseessä tutkimus, Deep Packet Inspection. Olen lukenut siitä kerran viikko sitten jossain toisessa yhteydessä. Ja sikäli kun ymmärrän, niin tässä automaattisesti tarkastellaan sellaisia sivustoja, joihin käyttäjät kirjautuvat nähdäkseni, että mennäänkö sitä kautta sitten väärinkäyttö sivustoille. Ei siinä mitään väärää ole, kunhan vain tietysti tuo samanlainen tarkastus eh, ei saa muuta käyttötarkoitusta. Esimerkiksi, että tarkastellaan, mennäänkö sellaisille eh, sivustoille, joita hallitukset eivät hyväksy aivan toisista syistä. Ja silloin sitten, sitten taas onkin ongelmia. Ai niin, vielä yksi asia. Nouten mainitsi prostituution ja lasten välisen yhteyden. Joissakin eh, Yhdistyneen kuningaskunnan kaupungeissa ja kylissä teinit tyttöihin nämä väärinkäyttäjät kohdistavat toimintansa, saavat heidät huumausaineiden oriksi ja sen jälkeen pyrkivät saamaan myöskin prostituoiduiksi. Tätä tapahtuu tietysti myös muilla paikkakunnilla, mutta silloin siinäkin yhtä paljon huomiota. Yritän tässä valita sanani huolella kun väärinkäyttäjät tulevat arkaluontoisilta aloilta, niin poliisi joskus on vastahakoinen puuttumaan asiaan. Ja tiedotusvälineetkään eivät halua usein asiasta raportoida. Okay, I'll start, um... Myös minä URL on termi, jota sinusta Uniform Source Locator, se on tekninen termi, mutta listallamme neljä, ne ovat siis näitä domeneita ja ö, sivustoja URL ja siellä on sisällä sitten kuvia ja videoita ja jos ne ovat sivustolla, jo, joita levitellään, niin sitten ne saattavat olla täällä domain-nimen alla ja että nyt sitten 98,6 selviää. 98,6 prosenttia laajakaistan yhteyksistä Britanniassa, niin kuin ne on tutkittu Ofcom, Ofcomissa, joka on meidän säätelijämme, tietoliikennesäätelijämme. Se on siis varmistettu, että nämä kuluttajat näiden yhteyksien liittymien päässä – ovat sellaisten yritysten asiakkaita, jotka käyttävät näitä, jotka soveltavat tätä listaa. Ja sitten 1,4 prosenttia laajakasta liittymistä tällä hetkellä Britanniassa eivät kuulu näiden palveluntarjoajien palveluiden piiriin, jotka käyttävät meidän listaamme. Mutta tämä ei ole ihan mustavalkoinen. Tätä 1,4 prosenttia sisältää palvelujen vähittäismyyjiä emmekä ole ihan päässeet nyt ihan juurille saakka siitä, miten tämä 1,4 prosenttia saataisiin vielä selvitettyä. 98,6 prosenttia on nyt aika hyvä luku sinänsä jo, koska tämä on vapaaehtoinen järjestelmä kaiken kaikkiaan. Sivustollamme on kaikkien niiden yritysten nimet, jotka käyttävät listaamme, ja niinpä kuluttajat tietävät, saavat avoimesti tietoa siitä ja voivat tehdä sitten laajakaista ostonsa yhteydessä valistuneen ratkaisun. You don't know, uh, whether this 1.4... Ette siis tiedä, onko, 1.4, ette siis tiedä, onko tämä 1,4 prosenttia. Liittyykö se jotenkin siihen, mitä ihmiset tekevät, vai, vai ovatko vaan muuten vain jääneet tähän? No en voi sanoa, että he ovat jotenkin liitty, liittyneinä näiden kuvien jakeluun tai levittämiseen mutta hyvin usein nyt pyritään selvittämään tämä, tämä loppuhäntä ja saada sitten 100 prosenttia aikaan, miksi nämä 1,4 eivät ole tässä piirissä. Uh, no tässä paljon kilpailua on minulla puhujalistalla, että ehkä saan jatkaa vielä. Ihmiset, jotka käyttävät näitä liittymiä 1,4 siis prosenttia, niin käyttävät he vain sen takia, että se on ensimmäinen, joka nyt ilmentyy, vai ovatko nämä ehkä sellaisia ihmisiä, jotka valitsevat nämä sivustot jostain tietystä syystä, tai siis käyttävät näitä palveluntarjoajia jostain syystä. Tämä keskustelu nyt jatkuu. En nyt osata vastata tähän, osaa vastata tähän paremmin. Sella, ovatko nämä nyt sellaisia, jotka erityisesti etsivät sellaisia palveluntarjoajia, jotka eivät kuulu listaamme? No, jos tästä epäily nousi, niin olisin voinut kuvitella, että nämä olisi hyvin helppo sitten löytää nämä ihmiset. No jos näin olisi, niin, niin totta kai olisi ehkä helppo löytää. Uh, Herra Kaar jatkaa tähän. No- ei tästä kohden mitään suoraa tietoa ei ole siitä, että ketkä nämä 1,4 prosenttia ovat tai houkuttelevatko ne ihmisiä, jotka ovat erityisen kiinnostuneita näistä lasten väärinkäyttökuvista. Mutta joitakin vuosia sitten, ennen kuin internet oli näiden kuvien päälähde, kuvia löytyi varsinkin näistä tällaisista keskusteluryhmistä. Se on ikään kuin vanhempi internetin osa ennen WWWtä. Ja sitten kun Internet Watch Foundation ryhtyi toimimaan, niin kun se ryhtyi ehkäisemään ja estämään pääsyä sellaisiin keskusteluryhmiin, uutisryhmiin, joissa käsiteltiin eh, tai välitettiin näitä kuvia, niin silloin tiedettiin, että jotkut käyttivät sellaisia palveluntarjoajia, jotka edelleen eivät ehkäisseet pääsyä näille sivuille. Ei se siis mikään eh, huono hypoteesi ole olettaa, että jotkut ottavat sellaisen palvelun tarjoan itselleen, joka ei ole mukana tässä pääsyn estossa. Mr. McNamee, you would like to... Herra McNamee, haluatteko jatkaa? Abuse the fact that I'm next on the list to... Niin ehkä voin hyväksi käyttää sitä, että olen listalla seuraavana tässä, niin mm, minä olen muuttanut asetuksia, jotta näkisin kuinka kauan siihen menee, niin että voisin kiertää Belgian estojärjestelmän ja 27 sekuntia siihen meni. Eli palveluntarjoajan muuttaminen on yksi tämmöinen mahdollisuus, tai, tai se kestää kauemmin kuin 27 sekuntia. Eli olisi paljon helpompi kiertää nämä estot kuin vaihtaa to- palveluntarjoajaa. Ja sitten tähän kysymykseen vastauksena, minkä esititte minulle. On eri merkkejä sellaisista sivustoista, jotka vahingossa joutuvat eston kohteeksi, vaikka niiden sisältö ei ollut mitenkään laiton. Kaksi esimerkkiä halusin antaa tähän semmoisista sivuista, jotka tahallaan on siis estetty, jotka eivät kuitenkaan sisältäneet mitään lapsi hyväksikäyttömateriaalia. Ironista kyllä. Toinen niistä on käsittääkseni ainut sivusto, joka Belgiassa, jonka, jolle pääsy Belgiasta on, on Se on stopkinderporno.com eli stop hyväksikäyttö .com Ja se on usean otte, sille pääsy on usean otteeseen estetty, koska sanottiin, että se on rikkonut vankilasta vapautuneiden tietosuoja, tietosuojaa. Ja nyt se viime viikolla estettiin pääsy ja nyt taas se on avattu, joten tuntuu siltä, että se on, se on laillinen ja laiton päivästä toiseen ilman, että sisältö siellä mitenkään muuttuu. Tästä yksi, tämä oli yksi esimerkki. Belgian Esto-sivusto on aika mielenkiintoinen, kannattaa käydä. Se on nelikielinen ja siellä sanotaan, että tämä sivu tuli nyt esiin, koska vaikuttaa siltä, että olet halunnut avata sellaisia sivustoja, jotka ovat Belgian lainsäädännön vastaisia. Jos olet tämän sivuston omistaja, niin lähetä meille faksi. Joka on aika mielenkiintoinen pyyntö. Ja on mielenkiintoista myös se, että maan sisällä olevat sivustot eivät koskaan joudu tänne listalle. Eli tämän sivuston omistaja ei oikeastaan koskaan sitten näe tätä estosivustoa, josta sitten näkyisi, että hänen pitäisi lähettää faksi. Ja koko tämä lähestymistapa on aika mysteerinen, koska puhutaan tässä, tässä puhutaan sivustoista, rikospaikoista, vakavien rikosten paikoista, joiden isännät, jotka ovat peräisin muista maista. Ja nyt sitten sanotaan, että niin, että antaa rikollisten tietää, että sivut on, äh, sivut on äh, suljettu ja, ja, ja voivat vaikka sitten äh, keskustella kanssamme, jos asiassa on, asiassa on jotain epäselvää. Aika lailla rento tapa lähestyä tätä ongelmatiikkaa. Toinen sivusto, josta voin kertoa, on suomalainen, jos, jonka nimi käännettynä on giantporn.com ja se eräs herra perusti sen kritisoidakseen suomalaista estojärjestelmää ja tämä sivusto sitten joutui estosivustojen listalle. Eli nämä ovat nämä esimerkit, joista tiedän, eli semmoiset sivustot, joilla... Niin ja sitten vielä yksi asia. Sitten tämä käyttö muilla aloilla. Jos Euroopan komissio on sitä mieltä, että käyttö muihin käyttötarkoituksiin on riittävän merkittävää ja komissio on luvannut, että näin ei tapahdu. Ja sama saman komission osastot sitten kuitenkin rahoittavat sellaisia projekteja, joilla suljetaan pääsy muiden materiaalien osalta, niin tämä on sellaista tietoa, josta parlamentille pitäisi antaa tietoa. Jos neuvosto tekee aloitteen joidenkin muiden alojen sivujen estämisestä ja jotkut muut maat tällaista tekevät, niin tämähän kuuluu siihen tietoon, joka parlamentille pitää välittää ja te- tehdä sitten päätös erittäin kamalan monipuolisesta asiasta. Tämä ei siis ole mikään tasapainokysymys, vaan tämä on kysymys siitä, että komissio sanoo nyt jotain, joka sen mielestä on merkittävää, ja se, mitä komissio on sanonut, ei itse asiassa ole edes totta. Uh, thank you very much. Now I give the word to... Seuraavana Kiitos. Valitettavasti en nyt ehtinyt tänään kuunnella kaikkia esityksiä, mutta halusin vielä palata siihen, mitä Rova Weiler, von Weiler tänä aamuna sanoi. Hän puhui siitä, että meillä pitäisi olla entistä herkempi lähestymistapa uusia toimenpiteitä kehitteillä, mutta tämä ei tietenkään koske koko keskustelua, eikä tästä saa nyt syntyä mitään hysteeristä joukko, joukkomielialaa, kun on puhuttu väärinkäyttötapauksista joiden, jotka ovat johtaneet siihen, että on ilmi annettu ihmisiä, sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään tekemistä hyväksikäytön kanssa. Ja tämä tietenkin osoittaa, kuinka vaikea keskustelu on. Ja kaiken kaikkiaan tämä direktiiviin sisältyy se ongelma, että direktiivin otsikko on hyvin, hyvin laaja-alainen. Tässä on torjumisesta seksuaalisen hyväksikäytön, seksuaalisen riiston, joka nyt on toinen ala, ja, äh, ja sitten reaalimaailma, äh, hyväksikäytön poistamisesta reaalimaailmasta ja sitten myös sellaisten esitysten Eh, eh, ehkäisemisestä, jotka sitten aikanaan ovat joutuneet internetiin. Viime viikkoina tässä on käyty keskustelua, joka on eh, keskittynyt internetiin ja siihen, pitäisikö nämä tiedot sitten tai nämä materiaalit poistaa tai pitäisikö niille pääsy estää. No, minä en osaa nyt tässä vaiheessa teknisesti sanoa asiasta suuntaan enkä toiseen. Käsittää nähdäkseni eh, nämä estosivut ovat aika lailla harhaanjohtavia enemmänkin kuin hyödyllisiä. Ja tässä nyt on käyty aika, aika kumakin keskustelua siitä, joka perustuu siihen, ei niinkään näihin teknisiin kysymyksiin siihen, että onko tämä sivujen sulku hyödyllistä, vaan siitä, että on olemassa erilaisia arvioita siitä, miten tämä direktiivi voi luoda sellaiset edellytykset, että jatkossa voidaan sulkea sellaisia sivuja tai estää pääsy sellaisille sivuille, jotka eivät ole tämän direktiivin sovellusalaan kuuluvia. Ja senpä takia ne, nämä puhujat tai puhujien lisäksi komissio ja jäsenvaltiot saisivat nyt antaa sellaisen viestin, että jos näitä sivulle pääsyjä estetään, niin minkälaisia sivustoja tähän kuuluu ja miten sitten jatkossa, jos tämä sulkutekniikka laajenee muille aloille, niin johtaako se sitten oikeudenkäynteihin muilla aloilla. Uskon, että tässä keskustelussa on aika paljon tällä hetkellä vielä tunteikkuutta, mutta se voit, sitä voitaisiin vähentää, jos saataisiin selvyys siitä, pystytäänkö tämä estotekniikka rajoittamaan vain tälle alalle. Eilen tuli esille yksi hyvin tärkeä asia, joka liittyi ennaltaehkäisyyn joka liittyy sitten myös näihin teknisiin estomahdollisuuksiin ja sitten rikosoikeudellisiin seuraamuksiin ja vastuuseen ennaltaehkäisyyn ehkäisyn osalta ta- tavoitteena täydennyksenä voitaisiin ajatella myös sitä, että keskustelua on käytävä jäsenvaltioissa myös siitä, koska monilta aloilta on kuultu nyt eri maista, että koska tämä ei ole reaalimaailmassa, vaan virtuaalimaailmassa, joka tuo sitten mukanaan ehkä järjestäytynyttä rikollisuutta, ihmiskauppaa ja niin edelleen. Ja jos nyt haluamme edetä asiassa ja vähentää näitä hyväksikäytön määriä internetissä, niin me tarvitsemme varmasti enemmän resursseja, enemmän henkilöitä, enemmän asiantuntijoita jotka toimivat tällä alalla. Ja tällä, tällaista kysymystä ei tietenkään tällä direktiivillä ratkaista, vaan jäsenvaltioiden pitää sitten tuntea velvollisuutensa ja, ja toimia luottamusta herättävällä tavalla. Ja toivon, että konkreettisesti pystymme myös jäsenvaltiot ottamaan mukaan näihin toimiin. Haluaisin nyt sitten heille, jotka istuvat edessä tänään, esittää konkreettisen kysymyksen. Mehän olemme kysyneet rikosoikeudesta ja rikosten, rangaistusten tiukentamisesta täällä pöydän edessä. Ehkä jotkut voivat kokemuksestaan kertoa onko mitään tilastoja siitä, miten rangaistusten tiukentaminen vaikuttaa. Eilen kuulimme eh, vasta-argumentteja rikosten tiukentamisesta, koska liian tiukat rangaistukset ehkä helpottavat sitten sitä, että, että tekijä tappaakin lapsen eh, sen sijaan, että jäisi kiinni eh, seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai riistosta, koska siinä rangaistus olisikin jopa kovempi. Thank you very much. Then perhaps we uh, start. Would you like to add something? Kiitoksia. Kiitos. Haluaisitteko lisätä jotain? Teet sit puhikseni. Yes. I know that in the Netherlands the, the... Tiedän, että Alankomaissa <clears throat> rangaistus lapsipornon hallussapidosta on koventunut, koska, se mahdollistaa sen, koska nyt on mahdollista se, että voidaan käyttää muita tutkimusmenettelyitä. Eli sanktioiden koventaminen mahdollistaa sen, että poliisi voi käyttää muita tutkimusmenettelyitä, esimerkiksi vertaisverkkojen tutkiminen vaatii sitä, että sanktion täytyy olla korkeampi, ainakin meidän lainsäädäntömme mukaan. Um, we have a similar situation. Meillä on samanlainen tilanne yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotta pyritään saamaan nämä erilaiset seksirikollisten ohjelmissa olevien henkilöiden kvalifiointi, niin on katsottu, mikä on siis tuomio, mutta ei ole olemassa oikeastaan mitään tutkimusta, jossa katsottiin, miten tämä on vaikuttanut tuomioiden, tuomioiden suhde tähän tuomioon. Herra Selströmkin istuu vielä salissa. Onko teillä jotain kertovaa Ruotsin kokemuksista siitä, ovatko rikokset vähentyneet tai onko estoista mitään tilastoja? No, I don't. Ei ole. Mutta sama keskustelu on käynnissä Ruotsissakin kun puhutaan näistä tutkimustekniikoista. Eli jotta näin voitaisiin tehdä, niin, niin, niin täytyy myös koventaa rangaistuksia. Onko edustajilla vielä jotakin kysyttävää vai, halu, vai tai haluatteko käydä avointa keskustelua tästä aiheesta? Kyllä. Yes. Olkaa Thank you, My name is Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Nimeni on Landsbergis olen ulkoasianvaliokunnasta ja täällä vain tarkkailijana, jos mahdollista, niin haluaisin esittää lyhyen kommentin. Niin, haluaisin esittää lyhyen kommentin. Tämä kommentti on seuraava. Lapsipornografia internetsivustoilla. Ovatko tässä palveluntarjoajat mukana? omistajat, käyttäjät. Minun näkemykseni on se, että nämä toimijat, ovatpa ne sitten amatöörejä tai ammattilaisia, kaikkialla tässä lasten väärinkäyttöketjussa Miten voidaan lopettaa tällaiset palvelut? Se on ehkä lainsäädännön ongelma. Mutta se, että huumausaineiden välittäjiä, ver, ver, välittäjien vertaaminen tähän tilanteeseen, niin olisiko se sitten asianmukaista? Uh, I give the word to Mr. Erting. Herra Erting. Yes. Uh, uh, olen Paul Durand ja olen Irlannin internetin palveluntarjoajien järjestön ja minä myös hallinnon tätä uh, vihjepuhelinta Irlannista, jossa otetaan vastaan yleisöltä vihjeitä laittomasta sisällöstä. Nyt edustan täällä Euroopan eh, Euro Whisperia, joka edustaa 1800 ISPtä Euroopassa. Haluaisin kommentoida ISP pitää, ISP pitävät myös hyvänä tätä direktiiviä, koska siinä on monia artikloita, jotka puuttuvat lasten hyväksikäyttöön reaalimaailmassa. Emme me ole tämän, asian, tämän alan asiantuntijat, mutta nimenomaan tämä reaalimaailma, josta, on, josta paljon on puhuttu, josta siirtyvät kuvat sitten internettiin. Ja, ja, ja sitten kun ne siirtyvät internettiin, siellä me olemme asiantuntijoita. Haluaisin tässä kategorisesti sanoa, että meidän jäsenemme ehdottomasti eivät halua tällaista materiaalia jakoon sivuilleen tai verkkoihinsa. Me olemme, meillä on nyt paljon käytännön kokemusta yhteistyöstä poliisin kanssa, kun yritämme eliminoida tällaisen materiaalin verkoistamme. teknisenä asian, teknisinä asiantuntijoina me olemme sitä mieltä, että ainut tapa, joka tehokkaasti voi torjua tällaisen materia, lapsimateriaalin levittämistä netissä, on, että se poistetaan jo lähteeltä mahdollisimman nopeasti. Mitkään muut toimenpiteet eivät ole kosmeettisina eri teknisistä syistä läheskään yhtä tehokkaita. Siellähän tieto kulkee mahdollisimman nopeasti ja kaikkea muuta. Eli ne eivät ole tehokkaita. Ongelma joka estojen suhteen on, että tämä laillinen lähde on edelleenkin käytössä. Sellaiset, jotka haluavat sen käyttöön, pystyvät sen eri paikasta kopioimaan, joten materiaali edelleenkin jää sinne ja silloin seksuaalirikolliset jäävät, jäävät vapaiksi toimimaan. Ja tietäen, että he ole, ovat jatkaneet tätä väärinkäyttöä näiden kuvien levittämisellä tai kopioimisella. Meidän järjestössä me ollaan sitä mieltä, että tämä direktiivi saisi olla toisaalta myös tiukempi internetin osalta. Ja olemme sitä mieltä, että avain tässä on se, että sen pitäisi keskittyä nimenomaan siihen, että kehitetään selkeät juridiset oikeudelliset kehykset, miten nopeasti voidaan poistaa semmoinen tieto, joka ja, ja, ja jonka tekijät ja, ja jakelijat sitten saadaan meidän kauttamme kiinni. Meidän pitää keskittyä ei siihen, että paljon teknisiä yksityiskohtia tähän otetaan mukaan, vaan keskitytään tähän globaalin kysymykseen, että minkä takia niin kuin täällä on mainittu, on sellaisia, että tämä sivun sulkeminen ei onnistu, sivuston sulkeminen ei onnistu. Missä tutkinta on sitten menossa, kun ei selvitetä näitä pullonkauloja? Miksei tämä sulkeminen tapahdu tarpeeksi nopeasti? Me, tähän meidän pitää keskittyä, koska me olemme sitä mieltä, että näin tehokkaimmin voidaan edetä. Ja sen takia keskittykäämme sellaiseen tehokkaaseen toimintaan, eikä sitten hajauttaa äh, huomiota joka puolille, jotka eivät ole yhtä tehokkaita. Tähän lopuksi haluan sanoa, että äh, me haluaisimme parlamenttia ja komissiota pyytää siihen, että jokainen julkinen euro, joka tähän kosmeettiseen toimintaan häviää, pitäisi käyttää näiden tärkeimpien, tehokkaimpien toimenpiteiden jäljittämisen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä pullonkaudat saadaan poistettua, jotta sivujen sulku ja materiaalin poistaminen saataisiin mahdollisimman äkkiä täytäntöönpannuksi ja saataisiin riittävästi resursseja poliisiin, että saataisiin tekijät telkien taakse ja saataisiin lapset pelastettua. Mary Banotti, prego. Rouva Banotti, olkaa hyvä. Um, Madam Chair, thank you for... Rouva puheenjohtaja, kiitokset siitä, että kutsuitte meidät tähän kuulemistilaisuuteen. Me, jotka teemme työtä lastensuojelun alalla, tämä on todella tärkeä tilaisuus. Ja minäkin olen henkilö, joka ei tunne kovin hyvin tietokoneen sanastoa mutta kuten, kuten herra ää, minulla on hyvin samantyyppisiä huolenaiheita, mutta hän tuntee kyllä teknologian alan hyvin. Mitä meidän pitäisi tehdä, jos tämä direktiivi ei mene läpi? Se ei välttämättä ole täydellinen, siellä on monia teknisiä kysymyksiä vielä auki ja mukana, mutta jos ajatellaan tietosuojakysymyksiä ja teknisiä esteitä. Ja jos näin käy, niin mitä sitten tapahtuu? Tiedän, mitä herra Carr ajattelee ja tuen häntä sataprosenttisesti. Mutta jos tällaisen korkeasti, hyvin voimakkaasti teknisen kuulemisen jälkeen, mitkä ovat siis vaihtoehdot? En tiedä, haluatteko, haluavatko osallistujat tehdä rohkean arvauksen aiheesta, mutta me siis tarvitsemme todellakin jotakin tukikeinoja ja me tarvitsemme näitä keinoja nopeasti. Eh, prima di lasciare ovviamente la parola. Ensin annan, tai ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, niin pahoittelen vielä kerran sitä, että olin tältä paikalta pois. Minun piti mennä nimittäin äänestämään. Haluan kuitenkin rauhoittaa mielenne, Rova Banotti. Me todellakin kaikki ponnistelemme yhdessä, jotta tämä direktiivi hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti. Juuri tämän tyyppisten tapaamisten etu on se, että voimme tehdä yhdessä työtä. Me saamme aikaan yhteisen tekstin, jota tuemme kaikki ja joka on meille hyödyksi. Siksi tarvitaan kaikkia eri tahojen panoksia, jotta voimme toimia alanikäisten, alaikäisten ja uhrien hyväksi ja estää se, että uusia uhreja ei syntyisi. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. No enpä usko, että niin teknisesti pätevä olen kuin mitä kuvittelette, mutta kiitoksia joka tapauksessa. Ensinnäkin olen samaa mieltä siinä, että mitä Angelili täällä totesi, että kaikilla on sama lopullinen päämäärä. Jotain täytyy tehdä, jotta päästään aimoharppaus eteenpäin. Ja kun olemme keskustelleet asiasta kulttuuri- ja vali- koulutusvaliokunnassa, joka on kaikkein pisimmällä tässä asiassa, niin on nähtävissä, että hyvää työtä on, ollaan tekemässä. Ja olen varma siitä, että se mitä parlamentti tuottaa on varmasti hyvä lopputulos. Mielestäni ennen kaikkea siihen, mitä herra Durand totesi, haluaisin sanoa, että meidän tarvitsee arvioida selkeästi ja huolellisesti niitä ongelmia, joita internetympäristössä on meillä on tilanne, jossa mennään kokonaisen viestintäketjun läpi. Ja luonnollisesti, normaalisti USAssa tavallisesti jotkut näistä nettisivustoista jäävät edelleen internettiin. Olen puhunut näiden teidän Yhteisön kanssa ja muiden henkilöiden kanssa. Yleensä tutkimusta ei tehdä sen suhteen, missä nämä ongelmat piilevät. Pyrimme löytämään ratkaisua löytämättä itse ongelmaa kuitenkaan. Pääsynesto-ongelma, aivan kuten eilenkin todettiin, osittain pohjautuu neljä vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, joka oli mm, siis staattinen sivusto yhdessä paikassa. Enää niin ei ole. Yhä vähemmässä määrin on näin. Ja siitä syystä me ratkaisemme ongelman, joka on muuttunut. Emmekä löydä myöskään ratkaisua, joka pohjautuu tutkimukseen. Ja vielä toinen asia. Riippumatta siitä, mitä saattaa vaikuttaa, niin olen erittäin läheisessä yhteistyössä muiden kanssa tässä paneelissa ja olemme kaikki samaa mieltä siinä, että meidän tulisi myöskin saada aikaiseksi ää, ähm, määräajoin tehtävää raportointia, jotta saadaan tietoa siitä, mitä kansainvälisesti tehdään ongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä nimittäin hyvin monet maat vain esittäisivät tyhjiä tutkimuksia sen sijaan, että itse asiassa joutuisivat tekemään jotain. Meidän täytyy saada todellista edistystä aikaiseksi. Ja saada todiste, todisteet esille ja viedä eteenpäin rikollisten syyttämistä. Näin ei enää voida piiloutua sen taakse, että olemme suunnitelleet epäonnistuvamme ja yllätys yllätys epäonnistuimmekin. C'è un altro intervento del signor eh, Balz. Sitten täällä on vielä Herra Paltsin puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Täällä puhuttiin paljon uhreista. Minä edustan saksalaista seksuaalisen, la, seksuaalisen, lasten seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Ja me emme tietenkään kaikkien suulla voi puhua, mutta kuitenkin ongelmamme on se, että ihmiset puhuvat Eh, meidän intresseistä. Meidän pitäisi puhua nimellämme. Me eh, edustamme siis vain itseämme. Moges on saksalainen järjestö, joka vastustaa sivujen estoa, koska meidän mielestämme, jos, eh, että tämä sivujen esto ei poista lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tänään on puhuttu paljon siitä, kuinka tehokasta on sivujen poistaminen. En ymmärrä, miksi poliisi nyt sitten piilottelee sisällön poiston mahdottomuuden taakse. Meillä on tämä kamalimpien lista. Se on aika kamala. Tiedän nimittäin, mitä siellä takana piilee. Enkä voi mitenkään ymmärtää, miten tällainen, tällaista, tällaisella listalla olevaa materiaalia ei voi poistaa, vaan ne sivut vaan estetään – ja kun katsotaan näitä pahimpien listaa, siellä oli Saksan sensuuri, virasto, joka myös vastustaa poistoa, joka analysoi tanskalaisen listan 164 domeenia oli sillä alalla syyskuussa – tai siellä oli syyskuussa, ja noista domeneista mikään ei liittynyt lasten hyväksikäyttöön, jotka oli offline, jotka oli parkerattu sinne, ja kolmella oli hyväksikäyttökuvia. Kaksi näistä poistettiin puolessa tunnissa yhden, yksi oli peräisin Alankomaista. Oli aika vaikeaa nyt sitten poistaa sitä Hallango, Alankomaissa, joten sitten mentiin intialaiseen rekisteriin, jossa nämä sivustot oli rekisteröity. Ja siellä tämä domeeni kolmen tunnin sisällä saatiin poistettua rekisteristä. En ymmärrä siis, miksi poliisi ei voi toimia ajoissa. Onko teillä nyt tosiaan joku ongelma näiden sivustojen, sivustojen poistamisen kanssa? Ja herra McNamee sanoi myös, että meidän pitää analysoida ongelman juuret ja sitten kun tiedetään ongelma, niin sitten voidaan puhuta ratkaisusta näihin, tiettyyn, näihin kyseisiin ongelmiin. En uskolla, että sivujen pääsyn esto on mikään äh, äh, vaihtoehto, vaan se on vain äh, tekosyy olla toimimatta, eikä kenellekään saa antaa anteeksi sitä, että ei toimita mutta Tanskan ja Ruotsin listat osoittavat, että ne domeenit, jotka eh, viikonlopun aikana eh, ilmestyivät, saatiin puolessa tunnissa poistettua. Ne oli jo 2009 huhtikuussa rekisteröity, eli ne olivat olleet tuolla listalla jo puolitoista vuotta. Ja nyt sitten kesti puoli tuntia niiden poistamiseksi. Miksi eh, Intiasta siis, miksi Ruotsin ja Tanskan poliisit eivät voineet tätä tehdä teknisesti? Volevo fare una domanda. E eh, Haluaisin tehdä kysymyksen herra Boltzille. Tunnen hänet ja kiitän häntä hänen sitoumuksestaan ja rohkeudestaan, koska hän taistelee puolustaakseen uhreja. Hän on itsekin ollut uhri. uskon, että voin sanoa, että keskustelun jälkeen, jonka olemme nyt käyneet, jota olemme käyneet nämä kaksi päivää, kukaan ei ole pitänyt sivusto, sivustoille pääsyn estoa ainoana keinona toimia. Olette kaikki sanoneet, että tärkein tavoite on ollut se, että sisältö poistetaan kokonaisuudessaan jotta tuo sisältö vedetään pois niin, että se ei olisi käytettävissä. Eli puututaan siihen ongelman ytimeen ja juureen. Joissakin tapauksissa tämä on mahdollista, koska lähde tunnetaan ja koska on hyvää yhteistyötä viranomaisten välillä, mutta joskus tämä ei ole mahdollista. Joskus on kyse rikollisista järjestöistä ja tämä alkuperä on piilossa ja voi olla, että joskus myös yhteistyö pettää eri tahojen välillä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että pitää tehdä työtä, jotta sisällöt poistetaan. Mutta ennen kuin tähän tälle lähteelle päästään, niin täytyy toimia välittömästi ja estää pääsy sivustolle, vaikkakin tämä esto olisi vain väliaikainen. Sitten toinen tärkeä seikka. Silloin kun sisältö on vedetty pois ja kun on päästy aivan ilmeisesti tämän tuotoksen lähteelle ja että voidaan estää jäljentäminen tai joiden joidenkin tuntien, kuukausien tai viikkojen jälkeen tiedon ilmestyminen uudestaan, niin silloin pääsyn esto ei ole ainut mahdollinen keino, mutta se on kuitenkin yksi tärkeä, jotta voidaan tavoittaa tai saavuttaa tämä tavoite. Joku sanoi, että hän on estoa vastaan periaatetasolla jo että tärkein tavoite on kuitenkin tämä poisto. Ja sitten on kuukauden aika, jolloin tämä voidaan tehdä. Mitä tehdään tuo kuukauden ajan? Jätetäänkö kuitenkin kuvat sinne sivustolle? Ensiksi haluaisin kysyä, miksi tähän hurahtaa kokonainen kuukausi, jos puhutaan silloin, kun kysymys on rahasta ja näistä tällaisista kalastelusivustoista, niin siihen ei kulu kauankaan. Miksi tähän kuluu kuukausi, kun kysymys on on äh, lasten hyväksikäytöstä. Minusta tämä on epäonnistuminen kansainvälisessä yhteistyössä. Se on poliisiyhteistyön epäonnistumista. Jos katsotaan, millä tavalla toimivat estosivustot 188 maassa, internet työstää 188 maan tiedostoa ja sitten katsotaan, mitä jää jäljelle jokainen maa, jossa on normaali internet-infrastruktuuri, on myös Interpolin jäsen. Mikä tässä nyt oikein mättää? miksi meidän täytyy korjata ämpäri, miksei sitä voida tyhjentää silloin, kun se sisältää näitä lasten hyväksikäyttökuvia. Varmaan monet ovat yllättyneet siitä, mutta estäminen ei ole se, mitä uhrit pyytävät. Useimmat uhrit ymmärtävät, että estäminen ei ole mikään ratkaisu. Ongelma ei ole se, että kuvat löytyvät tietyiltä sivustolta. Kuvat, ongelma on siinä, että kuvia ylipäätään on olemassa ja että kuvat voivat ilmestyä missä vain ja mihin vain. Kuka voi lähettää ne hyvänsä mihin vain. Eli se ei ole mikään ongelma. Sitä estämisellä ei ole kuitenkaan ratkaista ja sitä uhrit eivät hyväksy. Useimmat uhrit ovat estämistä vastaan. Useimmat uhrit ovat estämistä vastaan, saattaa olla yllättävää. Me olemme estämistä vastaan myös väliaikaismenettelynä, koska siinä täytyy muuttaa sitä tapaa, jolla internet toimii tai mikä on internetin rakenne. Ja siinä on sitten kysymys siitä, millä tavalla näitä estosopimuksia voidaan käyttää. Minä tulen Saksasta ja meillä on ollut, olen DDRstä, entistä DDRstä, Meillä oli silloin tiedonhallinta siellä todella huipussaan. En halua, että kukaan saa tuollaista valtaa enää haltuunsa internetissä. Internet on valtava demokratisoinnin väline ja se on ongelma tässä. Tällä hetkellä te olette rikkomassa internetiä. Rikotte kaikkein kauneimman asian, joka meillä on. Internet on tapa, jolla ihmiset voivat kommunikoida ja toimia. Sillä on hyviä puolia ja huonoja puolia, mutta missään tapauksessa internet ei saa mennä rikkomaan sen takia, että väärinkäyttöä tapahtuu myös todellisessa elämässä. Me Mokusissa olemme sitä mieltä, että vaikka olemme eh, lasten väärinkäytön uhreja, meidän täytyy tasapainottaa nämä oikeudet. Myös uhreissa on, uhreilla on oikeutensa, että rikotte meidän internetimme. Mutta nämä puhuttiin stopkinderporno.comista. Se on ainoa sivusto, joka ei löydy Belgian blokkauslistalta. Se on välillä siellä, välillä ei. Olen puhunut sen omistajan kanssa. Hän on Alankomaista. Ja voin kertoa, että hän aivan rehellisesti tunnusti itse olleensa uhri Saattaa olla, että hän vähän yliampuvasti tässä taistelee väärinkäyttöä vastaan panemalla väärinkäyttäjän nimet sivulleen, mutta ei sitä saa sitä varten blokata. Blok- blokkauslistaa Belgiassa käyttää pelkästään tämän sivuston blokkaamiseen, ei yhtään mihinkään muuhun. Yhtä ainutta muuta lapsen väärinkäyttömateriaalia ei ole estetty. Siitä syystä tämä pääsyneisto on niin vaarallista. Mitään oikea lainsäädäntöä ei ole siinä. Belgiassa blokataan tätä sivustoa ja alankomaalainen omistaja ei voi sitä vasten taistella, koska sanotaan, että meillä ei ole mitään vastuuta ja me emme tätä listaa koosta. Sisäministeri saattaa sanoa, että no ehkä vapautetaan tämä sivusto tulevaisuudessa. Sama asia Suomessa. Matti Nikki, lapsiporno.info. Hän meni poliisille ja siellä sanottiin, että jos tämä sivusto tukitaan, niin sitten nämä kuvat saattavat kuitenkin tulla internettiin. Ja juuri tätä samaa te pyydätte nyt, kun haluatte hallita kaikkia tietoa, joka on internetissä, ilman että on minkäännäköisiä asian puuttumiskeinoja. Niin unohdin vielä sanoa, että meille artikla 6 on erittäin paha. Sehän ei lopeta lasten väärinkäyttöä. Ainoa, mitä saadaan aikaiseksi, on se, että ihan tavalliset ihmiset estyvät ylläpitämästä suhteitaan lapsiin siksi, että kaikki aikuiset pelkävät yhteyttä uhriin. Jos haluaa puhua jonkun kanssa uskottavasti lapsen hyväksikäytöstä, ihmiset pelkäävät kasvokkain keskustelua lasten kanssa internetissä tai sen ulkopuolella. Silloin poistetaan myös kaikki se tuki, jota lapsiuhrit tarvitsevat. Kiitoksia. Kiitos mahdollisuudesta puuttua yhteiskunnan ilmapiiriin. Tämä yhteiskunta, missä väärinkäyttöä tapahtuu. Tämä negatiivinen ilmapiiri, jota media ylläpitää, joka epärealistisesti kertoo ihmisistä, jotka jotka saman tien tai lyhyen tuttavuuden jälkeen ryhtyvät seksuaaliseen yh- kanssakäymiseen, jotka liitelevät partnerista toiseen. Moni promiskuiteetti, Juanismi. Yleensä tässä on kyse yksinäisistä henkilöistä – joilla ei ole ketään henkilöä elämässään. Tämä ei ilmene medioissakaan. Kysymys. Jos jonkunnäköistä käyty, käyttäytymistä hyväksytään silloin, kun henkilö on yli 18-vuotias, niin monet ovat sitä mieltä, että no miksi tätä ei voitaisi hyväksyä myös 17, 16, 15-vuotiaiden kanssa – Tämä yhteiskunnan ilmapiiri, joka liittyy ihmisten väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen, on perustana tällaiselle hyväksikäytölle. E Kiitoksia paljon vielä komission puheenvuoro, herra Alonso Riarte. Meidän pitää nyt pitää kiinni ajoista. 12.30 meidän pitäisi päästä tämän kuulemisen loppuun. Uh, Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin vielä kuitenkin tuoda esille kaksi asiaa. Ensinnäkin, ensinnäkin niin internetin vaara. Täällä on tullut joitakin lukuja. Eurostatkin on antanut lukuja ihmiset, jotka käyttävät melkein joka päivä internettiä kuudessa EU-maassa, jossa käytetään eniten internettiä. Ruotsi, Hollanti, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, Suomi ja Luxemburgi. Ja siellä neljä näistä kuudesta maasta käyttää estojärjestelmää Toisin sanoen se ei poista ihmisten luottamusta internettiin ja sitten lista, jotka ovat estäneet pääsyn laste, lapsipornografia sivuille. Heillä ei ole rajoitettu mitenkään ilmaisun vapautta, vaan oikeastaan päinvastoin. Ja sitten tämä direktiivi, joka on nyt käsittelyssä, pyrkii siihen, että, äh, että että voidaan parantaa nyt olemassa olevia asioita ja sitä, miten asiat nyt toimivat. Siitä ei tule vielä välttämättä täydellinen, mutta me kuitenkin toimimme, toivomme, että me voimme tämän direktiivin kautta auttaa lapsia. Ci sono altri interventi? Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Käsittääkseni ei. Ja niinpä kiitänkin tässä vaiheessa kaikkia vieraitamme. Ja minä pyysinkin jo teitä lähettämään puheenvuoronsa meille kirjallisesti ja toistan tämän pyynnön tässä vaiheessa. Ja jos teillä on vielä jotakin lisämateriaalia, niin voitte toimittaa sen myös niin, että voimme työstää yhteenvedon, joka uskoakseni parantaa edelleen direktiiviehdotusta. Ja toistan sen, mitä Alonso Riartekin jo sanoi, eli me pyrimme tekemään niin hyvän tekstin kuin mahdollista. Teksti pitää päivittää, jäsenmaiden täytyy olla sitoutuneita siihen. Me olemme tekemisissä eri internetin toimijoiden kanssa ja eri teknologian alan asiantuntijoiden kanssa, mutta meidän velvollisuutemme ja sitoumuksemme, Euroopan parlamentin ja komission sitoumus on se, että me pyrimme tekemään parhaan mahdollisen tekstin. Siitä ei koskaan tule täydellistä direktiiviä, mutta me pyrimme luomaan sellaisen välineen, jonka avulla voimme taistella lasten hyväksikäyttöä ja riistoa vastaan. Kiitoksia.